Eh, eh, Hyvät kollegat, voinko ehdottaa, että asettaudutte paikoillenne ja pitemmittä puheitta voimme tarttua työhön. Kohta yksi. Esityslistan hyväksyminen. Seuraavia kohtia on esityslistan järjestyksen suhteen muutettu. 7 ja 14 kompromissitarkistusten käsittely ja toisaalta Chayon mietinnön hyväksyminen lykätään 23. 24. tammikuuta pidettävään kokoukseen. Kohta 25. Lausuntoon tehtävien tarkistusten käsittely lykätään ylimääräiseen valiokuntamme kokoukseen 9. tammikuuta. Kaksi ylimääräistä kohtaa on lisätty esityslistalle kohdan 27 jälkeen. Ensinnäkin 27a, näkemysten vaihto, tutkimuksen järjestämisestä, työvoiman tilanteen suhteen yhteisössä, Stanokan aihe. Ja viimeisenä kohtana neuvottelut direktiivistä lähetettyjen työntekijöiden tilanteen osalta. Jaslovieska on tässä vastuuhenkilö. Jos ei ole kommentteja, niin esityslista on näin hyväksytty. Kohta kaksi. Neljä ilmoitusasiaa. Ensinnäkin muistuttaisin teille, että iltapäivän työn jälkeen vietämme pientä kokteilhetkeä salin ulkopuolella. Toivottavasti kaikki voitte osallistua. Joka tapauksessa te olette kaikki tervetulleita. Toivotamme siinä hyvän joulun toivotukset kokteilin muodossa. Kun ajattelemme tammikuun kokoustamme 22. ja 3. tammikuuta, niin totean, että 23. tammikuuta iltapäiväkokous on peruttu. Ja torstaina kello 12.30 päätämme valiokuntakokouksemme. Paitsi tietysti ne, jotka ovat mukana kolmikanta-neuvotteluissa lähetetyistä työntekijöistä. S'agissant euh, de nos points de... No, sitten toistuvat seikat. Tulkkaus, jota ei käytetä, on ikävä todeta, että tällä kerralla tämä kohta tulee käsiteltäväksi, koskapa Espanjan tulkkausta ei ole käytetty suurimmassa osassa kokouksia McIntyren mietinnön osalta. ST-ryhmän varjoesittelijä Sergio Gutierrez oli paikalla vain aivan lyhykäisesti. Neljäs asia. Tavan mukaisesti työmme välitetään myös laajemmalle yleisölle internetin kautta. Kohta kolme. Pöytäkirjan hyväksyminen 10. lokakuuta kokouksestamme. Pöytäkirja on jaettu. Jos kommentteja siihen ei ole, niin katsomme, että pöytäkirja on hyväksytty. Näin on päätetty. Kohta neljä. Annan puheenvuoron Kastlerille, joka ei ole paikalla. Eli keskeytyy nyt tätä kautta työmme. Mitä voisimme tehdä? Monsieur de Backer n'est pas là non plus. De Backerkaan ei ole paikalla. Eikä kasakaan. Kysynpä nyt virkamiehiltä, jotta he toimisivat äh, niin, että voimme seuraavaa esityslistan kohtaa käsitellä. Sitten tässä seuraavana näiden kohtien jälkeen on tulossa äänestys. Ne aloitetaan sitten aivan aikataulun mukaan. Oh, On me dit que le, le groupe euh, du PPE a... EPP-ryhmä e on yrittänyt nyt järjestää asiat kuntoon. Onko sama tilanne myös liberaaleissa? Ja Debakker tulisi saliin as soon as possible, niin kuin hyvällä ranskalla sanotaan. Bien, dans la course, c'est les... No hyvä. Liberaalit voittivat EPPn tässä kisassa. Otamme esityslistalta käsittelyyn kohdan viisi. EPPn jäseniä toki on paikalla, mutta otamme nyt tutkittavaksi tarkistukset ja kompromissitarkistukset, joita on tehty liikennevaliokunnan vastuuseen kuuluvan mietintöön aiheena satamapalveluiden markkinoille pääsy ja satamien rahoituksen avoimuus. Me annamme lausunnon liikennevaliokunnalle ja valmistelijamme on Philip De Meillä on kahdeksan kompromissit tarkistusta. Esitteli, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Anteeksi, että olin hiukan myöhässä. Ja me keskustelemme täällä kompromissitarkistuksista, jotka liittyvät satamapolitiikkaan, satamapalveluihin. Ja tosiaankin meillä oli hyvin rakentavaa yhteistyötä kaikkien varjoesittelijöiden kanssa. Ja me olemme todellakin tehneet töitä kohti kompromissia hankalassa kysymyksessä ja mehän tiedämme, että paremmin kuin kukaan, että tätä on kaksi kertaa jo yritetty satamapakettina. Siinä ollaan epäonnistuttu parlamentissa. Tämä on kolmas kerta. Ja me voisimme sanoa vain, että toivottavasti tällä kertaa onnistuu. Ja nyt olemme tehneet todellakin rakentavaa yhteistyötä, kahdeksan kompromissia. Ehkäpä aivan ensiksi hiukan taustaa kompromissi kompromisseille. Artikla 10 kohta 2 jäsenvaltioiden pitää pyytää eh, johtotahoja eh, satamapalveluissa ja me voimme todellakin tukea, tukea tätä toivottavasti useimmat ryhmät myös eh, ja saamme tästä sopimuksen. E-kompromissi, pieni muutos 10 yhteen. Siinä parannetaan komission tekstiä merkittävästi ja kompromissi eh, DA. Siinä mahdollistetaan satamajohdolle tietyt minimivaatimukset. Sosiaali- ja työlainsäädäntöä pitää eh, noudattaa eh, ja me pääsimme tästä suurin piirtein sopimukseen ja sitten kompromissi F. Siinä johdon pitää kuulla säännöllisesti myös työntekijäosapuolta ja tämä on komission ehdotuksia ja nämä johdantosan kappaleet, äh, niihinkin kompromissit, äh, ne ovat suurelti äh, linjoissaan artiklojen kanssa. Kaksi suullista tarkistusta, joita on esittänyt herra Howitt. Minulle ne ovat hankalia tukea kahdeksan kohta kuusi ja siinä ennemminkin suosin sitä, mitä komissio on ehdottanut. Voin tukea herra Bachin ehdotusta. Hän tässä viitataan 28 äh, perussopimusartiklaan. Tämä suullinen tarkistus, sitä emme voi tukea äh, meidän ryhmällemme. Se menee liian pitkälle ja ehkä muillekin. Ja sitten nämä tarkistukset, äh, tarkistukset artikla 18 ja 17, ne eivät tule tämän valiokunnan valtuuksien alaisuuteen. Olemme yrittäneet saada kompromissia, miten saada ne pois. Suullisen tarkistuksen kautta sitä muutetaan, mutta nyt katsottiin, että ei sitä voida hyväksyä ja se siirretään liikennevaliokuntaan siellä täysi keskustelu asiasta ja siitä, miten tämä paketti pitäisi rakentaa, mikä on jäsenvaltioiden ja valvontaviranomaisten rooli, niin että satamapalvelut voivat toimia mahdollisimman hyvin. Herra Hauit voi myös siihen liittyä sitten. Ja sitten Hauitin äh, tarkistuksista. Äh, tässä äh, on myös sama ajatus käyttöoikeussopimuskysymyksestä. Tätäkin voidaan vielä parantaa, mutta tämä menee kyllä valiokunnan äh, toimivaltuuksen ulkopuolelle. Sitä käsitellään äh, Tranissa ja se liittyy myös äh, toimivaltuusdirektiivikysymyksiin. käyttöoikeuskysymyksiin äh, liittyen ja sitten äh, täytyy katsoa, mitä se todellakin tarkoittaa. Hyvin erityislaatuiset äh, keskustelut tästä ja sitä pitää katsoa paljon laajemmassa perspektiivissä, ei pelkästään meidän valiokuntamme silmin. Tässä on hankalia kysymyksiä. Jotkut pelkäsivät alkuunsa, että tässä ei päästä hyvään loppupäätökseen, mutta hyvin myönteistä tämä työ on ollut varjoesittelyiden kesken ja me olemme saaneet hyvät kompromissit aikaan. Olemme saaneet hyvin tasapainoisen lausunnon, joka on hyvä pohja myös liikennevaliokunnassa. Ja toivottavasti tässä myöhemmin äänestyksissä saamme laajalti tukea niin, että otetaan huomioon valiokunnan näkökohdat. Kiitoksia. Odotan kommentteja. Euh, euh, Kiitos puheenvuoron saa sarjassa ja joka korvaa Debaki. Uh, dear colleagues, uh, thank you, Madam Chair. Kollegat, kiitos puheenjohtaja. Valitettavasti herra Bach ei pysty osallistumaan tänään kokoukseen, koska hänellä on samanaikaisesti liikennevaliokunnan kokous, jossa häntä tarvitaan, kun siellä hänen ö, mietinnöstään. Niin hän siis pyytää anteeksi sitä, että on estynyt tulemaan ja on pyytänyt lupaa minua seuraavan lausunnon puolestaan. Hän haluaisi kiittää esittelijää ja varjoesittelijöitä hyvästä yhteistyöstä ja hedelmällistä keskustelusta. Ajatellen, mikä on pitkä historia tämän asian osalta ja miten herkkä asia se on, ei ollut helppoa löytää sopimusta asiassa, mutta hän uskoo, että olemme löytäneet hyvän kompromissin useimmista asioista. Hän haluaisi <clears throat> ilmaista tukensa kaikille kompromissitarkistuksille hän voi tukea myös suurta osaa tarkistuksista. Hän on iloinen siitä, että saatoimme päästä yksimielisyyteen kompromissin eh, IA-sanamuodosta ja myöskin eh, sosiaali- anteeksi, kompromissi A ja DA. Ja tämän lisäksi hän tukee herra Howitin suullista tarkistusta, tarkistuksesta 56, joka koskee kohtaa 8 ja kohtaa 6. Tämä siis on hiukan ristiriitaista sen kanssa, mitä esittelijä totesi, mutta varmastikin tiesitte jo, mm, että herra Bach tukee näitä esityksiä. Nämä siis olisivat hänen kommenttinsa ja siis se, mitä hän haluaa esittää. Ja hän vielä kerran kiittää hyvästä yhteistyöstä. Kiitos. Richard Howitt. Howard. Thank you very, very much. First of all, uh, Kiitoksia kovasti. Bach on tehnyt hienoa työtä, yrittänyt neuvotella kompromisseista. Ongelmana tässä on se, että olemme aivan aidosti eri mieltä. Ja hän on tehnyt parhaansa, kun otetaan huomioon nämä näkemyserot. Ja e, e, edistystä on kyllä saatu aikaiseksi. Tästä voin kyllä esittelijä onnitella. Ensinnäkin minulta on kysytty näitä rajoja, joita en voi missään nimessä ylittää – Halusin omassa työryhmässäni ensin näistä puhua, jotta voin nyt sitten puhua avoimesti. No, ehdotus hylkäämiseksi. Me äänestämme tämän puolesta, koska tämän alan ihmiset ja satama-alan ihmiset edelleenkin vastustavat lainsäädäntöä tällä alalla. Toistan sen, mitä sanoin näkemysten vaihdossa ja mitä sanoin neuvotteluissa aiemmin. Me olemme neuvotelleet, jotta saisimme parhaan mahdollisen tekstin. Ja seison kaikkien sopimusten takana, joita olemme tehneet, mutta emme ole vakuuttuneita siitä, että tätä lainsäädäntöä tarvittaisiin. Ja sen takia äänestämme hylkäämisen puolesta. Katsotaan, mikä äänestystulos sitten on, ja totta kai valiokunta toimii sitten sen mukaisesti. Toiseksi olen varsin tyytyväinen ja voin vahvistaa, että olemme yhtyneet kompromissitarkistuksiin ja erityisesti eh, johdantosan kappale 16 ja Bachin kommentit. Pääsimme sopimukseen tästä hyvin vaikeasta kysymyksestä, nimittäin siitä, mitä tapahtuisi, jos työ ehtosopimusneuvotteluissa tulisi jonkinlainen ristiriitatilanne. Totta kai on pettymys, että emme saa artiklasta sopimusta aikaiseksi. Kun otetaan huomioon se, että EPP on antanut merkkejä siitä, että olisivat valmiita hyväksymään SNTn suullisen tarkistuksen artiklan A, niin pyytäisin debakkeria pohtimaan, voisiko hän kenties sallia sen, että tämä menisi lävitse. Ei hänen tarvitse sitä hyväksyä, mutta olisi tekemättä mitään, jos tällainen kanta menisi eteenpäin. Sitten toinen ehdoton raja, vaikka tällaisesta ilmauksesta en pidä, liittyy 68 tarkistuksiin ja se liittyy alihankintaan. Kävimme pitkät keskustelut tästäkin aiheesta. Meillä on eriäviä näkemyksiä aivan aidosti. Meillä on myös erilaiset poliittiset näkemykset tästä kysymyksestä. Mutta tarkistus 68 ja alihankinta kysymys johtaisi siihen, että me äänestäisimme sitten lopputekstissä vastaan, mutta jos esittelijä voisi nyt tässä vain odotella ja katsoa, minkälainen kanta tästä syntyy. Mutta ei tämä ole ensimmäinen kerta valiokunnassa, kun olemme pyrkineet käsittelemään tätä alihankintakysymystä tavalla, joka sitten sosiaaliturvaa heikentäisi. Ja tämä on oikeastaan tällainen esimerkki. Jos hylkäämistä ei tueta, niin tämä riippuu siitä, miten näihin kahteen tarkistukseen suhtaudutaan, mutta olen tyytyväinen, että olemme voineet yhtyä kaikkiin kompromissitarkistuksiin ja seisomme sopimuksen takana tästä näkökulmasta. Kiitos. Any other, uh, Elisabeth Schröter. Elisabeth Schröter. Ja, vielen Dank. Kiitos. On totta, että tämä on hyvin vaikea kysymys ja on totta, että tämä on erittäin herkkä kysymys. Tässähän ei ole kysymys pelkästään satamista, vaan myöskin siitä, minkälaisilla työoikeudellisilla perusteella tämä tapahtuu, tämä toiminta ja miten puututaan työturvallisuuteen, miten ylipäätään määritellään turvallisuusstandardit satamissa. Mä muistan hyvin, että oli suuria mielenosoituksia tämän parlamentin edessä, jossa todettiin, että jos ei saada oikeudenmukaista ratkaisua, Silloin olisi siis myöskin paljon arvostelua, joka kohdistui EU-hun, joka pehmentäisi, vesittäisi asioita, ajatellen turvallisuusnormeja ja työoikeutta. Ja tässä mielessä me olemme todella hyvin suuren vastuunkantajia. Esittelijä on oikeassa, olemme neuvotteleet hyvin, olemme saavuttaneet paljon ja olemme myös edistäneet jossakin määrin sitä, mitä työmarkkinaosapuolet ovat pyrkineet toteuttamaan, nimittäin tasapainoisen ratkaisun löytäminen. Me tuemme myös keskeisiä kompromisseja, koska esittelijä tässä on hiukan liikkunut meidänkin suuntaamme. Useimmat kompromissit ovat sellaisia, että mekin voimme niitä tukea, mutta minusta ongelmallista on, sanon sen rehellisesti, jos sitten kohta tulee kompromissin jälkeen yhdessä artiklassa sen jälkeen, joka itse asiassa vesittää kompromissin sisällön. Puhun kompromissista DA, DA, joka kohtee artiklaan neljäisen kohtaa eh, DA. Ja jos sen jälkeen sitten artiklassa neljä kohdassa kolme sitten sanotaankin päinvastaista kuin mitä kompromississa on saavutettu, nimittäin, että on olemassa tiettyjä vähimmäistandardeja, ja sitten sanotaankin, että nämä standardit ovat rajallisia, sehän itse asiassa purkaa kaiken sen, mikä on saavutettu. Ja minun on suoraan sanottava, että meidän pitäisi ensin tutkia, eikö käy niin, että tämä artikla silloin raukeaa, jos ei sitä sanota jotakin muuta, eh, mutta siis hän on käytännössä tollakin päivässä, kun mitä kompromississa on sovittu. Ja meille vihreille tämä on hyvin tärkeää, sillä jos tämä kompromissi tätä kautta mitä töidään, me emme voi tukea tätä asiaa. Tämä on todellakin sellainen asia minulle, että onko niin, että onko tarkistus 44, pitäisikö se nyt raueta, jos kompromissi hyväksytään, tämä pitäisi tutkia. Siinä tapauksessa, että tämä 44 menee lävitse, sillä koska se tähän esittelijä tukee, silloin meillä on vaikeuksia tukea koko asiaa, koska kaikki se, mikä nyt vaivallisesti on neuvoteltu ja mikä on saavuttaa, se tavallaan käytännössä sitten on mitätöntä. Euh, Muita puheenvuoropyörinä ei taida olla. Esittelijä saa mahdollisuuden vastata myös tähän viimeisimpään puheenvuoroon. Se liittyy myös äänestyslistaan. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. On sanottava, että minua hämmästyttää hiukan tämä, mutta olen myös pettynyt. Me olemme viettäneet tuntikausia yhdessä hyvin rakentavasti. Me olemme myöskin minun mielestäni käsitelleet pääkysymyksiä. Hyvät kompromissit ovat löytyneet tai kaikki ryhmät ovat sanoneet, että haluavat neuvotella ilman mitään rajalinjoja ja mitään ennakkoasetelmia. Mutta nyt mitä olen kuullut täällä valiokunnassa, ja pari tuntia ennen äänestystä. Tämähän on aivan ristiriitaista. Tämä on pettymys, koska minä esittelijänä olen parhaani yrittänyt löytää yhteistä maaperää, joka meillä on eh, eri ryhmien välillä. Ja jotkut keskustelut ovat olleet ideologisia, mutta käytännössä tämä sanamuoto, jonka olemme löytäneet, me olemme todella parantaneet sekä komission tekstiä että olemme löytäneet tasapainoisen tekstin Tran-valiokuntaan. Se on hyvä keskustelupohja. Mutta aivan kuten sanoin ensimmäisessä niin kun tapasin kaikki varjoesittelijät, suurin osa tämän valiokunnan valtuutuksista on siirretty sosiaali- tai työmarkkinavuoropuheluun. Se ei ollut mukana komission ehdotuksessa ja minun avauspuheenvuorossani sanoin, että meidän täytyy antaa mahdollisuus tälle avoimesti voimme keskustella ja annetaan myös työmarkkinavuoropuhelulle mahdollisuus sanotaan, että Euroopan tasolla haluamme antaa mahdollisuudet työmarkkinavuoropuhelulle, aivan kuten mainittiin, ja e, se e, oli näissä kahdessa ensimmäisessäkin satamapaketissa. Meidän ei pitäisi raskauttaa liikaa tätä e, lausuntoa. Siinä on nyt sellaisia rajalinjoja, jotka ovat mitenkään järkeviä. Todellakin nyt tämä voi lähteä pohjustamaan keskustelua tran ja minä tiedän, että herra Hauet sanoi, hän on ähm, kanssani keskustellut hyvin avoimesti ja nyt sanotaan, että lähdetään mm, äänestämään kielteisesti tai äh, hylkäämään. En, e, minä olen tehnyt töitä tuntikausia äh, turhaan ja sitten edessäni on tilanne. Äh, minun täytyy tietenkin kunnioittaa teidän kantaanne, mutta nämä kompromissit ovat mielestäni menneet pitkälti teidän suuntaanne. Kaikki ovat luopuneet jostain, mutta saaneet jotakin. Ja nyt lausunto on paljon tasapainoisempi, niin että eh, sitä pitäisi vain eh, tuosta vaan hylätä. Nämä kysymykset, joita otettiin esiin, eh, kahdeksan kohta kuusi, siinä keskustelu keskittyi herra Vahin Tarkistuksen Minä menin siihen suuntaan ja sanoin, että olin valmis hyväksymään tämän kompromissin pohjalta se vie sitä pidemmälle. Tämä on hyvin vaikeata. Ja nyt jos viitataan sellaiseen, joka on olemassa ja sitä pitää noudattaa, minun mielestäni se on järkevä lähestymistapa. Nämä ovat siis joitakin kommentteja, niin toivottavasti mietitte asiaa, koska olen sitä mieltä, että kompromissit, joita olemme löytäneet, ne menevät juuri oikeaan suuntaan. Ja äh, käsittääkseni äh, ajatelin ainakin, että tässä poistetaan niitä pelkoja, jotka liittyvät äh, tähän ehdotuksemme. Olemme tehneet avoimessa mielessä yhteistyötä ja toivottavasti voitte miettiä tätä äänestystä ajatellen ja meillä on vahva selkeä lausunto ja se on hyvä keskustelupohja Etran valiokunnassa. Kiitoksia. Merci, cher rapporteur. Kiitos esittelijä. Pettymyksestä huolimatta. Me äänestämme lausunnosta hetken kuluttua. Mutta tätä odotellessa Martin Kastler on voinut tulla paikalle. Onko hän nyt kadonnut? Euh, je vous propose euh, de... Ehdotan, että kohta neljä, kompromissitarkistusten käsittely ja sisämarkkinavaliokunnalle näyttävä lausunto. Aiheena Solvit-ohjelma otetaan käsiteltäväksi ja nyt teillä on puheenvuoro, voitte esitellä kompromissitarkistukset. Vielen Dank. Kiitos. Ja anteeksi, että myöhästyin. Olin ympäristövaliokunnassa ja en huomannutkaan meidän tämä kokoisuudessa että tämä asia oli ensimmäisen esityslistalla, joten pyydän ymmärrystä tälle. Niin, kompromissit, joita tukee viisi ryhmää. Itse asiassa ne täyttävät kaikki toiveet. Nythän on joulu tulossa, joten siinä mielessä tämä oli, teki sen että jopa Solvitin tapauksessa saatettiin lähes kaikki tehdä iloisiksi. Ja haluankin kiittää sydämellisesti kollegoja SJDstä, Aldesta, Vihreistä ja EKRstä. Olemme uskoakseni saaneet aikaan hyvän paperin. Haluaisin vielä ensimmäisestä kompromissista todeta, että suhtautuminen kansalaisiin ja se, miten ihmiset, joilla on esteitä, miten heitä varten suoraan saada solvit lähemmäksi. Tähän on tehty parannusta tai luonnoksessa olita toiseksi tarkistuksessa. Haluaisin viittaa siihen, että siinäkin on vielä kerrottu esille tämä asia. kolmesta tarkistuksessa että me vielä kerran puhumme kansallisten laitosten merkityksestä, eli että on kansallinen keskitetty johto Solvitin osalta. Ja haluaisin myöskin todeta, että olimme kiinnittäneet huomiota siihenkin, että Solvitin äh, ne pisteet myöskin paikallisella voivat saada tukea, että ne eivät olisi pelkästään jäsenvaltioiden pääkaupungeissa, vaan myös pienemmillä alueilla olisi mahdollista saada solvit näkyväksi. Ja jos nyt katsomme äänestyslistaa, lähes kaikkialla on plussa, joten siinä mielessä ei ole tarvetta tässä pitempään keskustella asiasta. Äänestys tulee olemaan nopea ja toivottavasti huolehdimme tätä kautta siitä, että solvit tulee tunnetummaksi, näkyvämmäksi ja että ihmiset voivat ongelmia, joilla, jotka liittyvät EU-lainsäädäntöön, saavat tätä kautta ratkaista. Vielä kerran sylmäis kiitokset kaikille, jotka ovat osaltaan edistäneet Solvitin oman aloite miten tömme hyvää toimivuutta. Bien. Hyvä. Haluavatko kollegat käyttää puheenvuoroja? Jos näin ei ole, soka anteeksi. Paltacino. Ehm, Kiitoksia puheenjohtaja. Ehm, meillä oli eh, hyvä yhteistyötä, aivan kuten eh, valmistelija sanoi tässä, ja jos todellakin haluamme eh, saada kansalaiset ja yritykset luottamaan sisämarkkinoihin, meidän täytyy katsoa, että jos heillä on julkisten viranomaisten kanssa ongelmia, ei, ei ainoastaan jäsenvaltiotasolla, vaan myös rajat ylittävästi, meillä pitäisi olla mahdollisuus ratkaista nämä kansalaisten ja yritysten ongelmat. Siitä syystä minulla on etuoikeus nyt auttaa ja tehdä yhteistyötä antamalla näitä tarkistuksia, jotta tämä väline Solvit saa vahvistusta, ei ainoastaan niin, että näkyvyyttä tulee lisää, emme halua pelkästään sitä, vaan haluamme hyvin tehokkaan välineen ja sellaisen välineen, joka voi auttaa, auttaa ratkaisemaan yritysten ja kansalaisten ongelmia. Me olemme siirtäneet ehdotuksia myös niin, niin että tämä väline, tämä Solvit, on käytössä myös vammaisille, koska olemme sitä mieltä, että kaikki pitäisi ottaa mukaan yhteiskuntaan ja minkään näköistä syrjintää ei pitäisi olla. Me sovimme myös siitä, että näkyvyys ja tämä väline, joka on todella tarpeellinen, niiden pitäisi olla mahdollisia myös alueellisella ja paikallisella tasolla, jotta tämä palvelu todellakin hyödyttäisi kaikkia kansalaisia. Kiitos. Kiitos. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Kastler ei varmaankaan halua enää enempää kommentoida. Näin äänestämme sitten tänä iltapäivänä vielä myöhemmin tästä lausunnosta. Pääsemme kohtaan kuusi. Me annamme lausunnon itse asiassa useammallekin valiokunnalle, Enville ja Itrelle. Kyseessä on valiokunta-aloitteinen mietintö ja se, kuinka määrittelemme puitteet ilmasto- ja energiapolitiikalle aina vuoteen 2030 saakka. Valiokuntamme lausunto on laadittu David Kasan ohjauksessa ja hän saa puheenvuoron, jotta voi esitellä viisi kompromissitarkistusta. Kiitos, puheenjohtaja. Me olemme pyrkineet niin pitkälti kuin mahdollista korostamaan tämän eurooppalaisen työvoiman merkitystä, jonka pitäisi olla valmistautunut teollisuuden tarpeisiin tulevaisuudessa. Ilmastonmuutoksen osalta ja sen vaikutusten osalta. Meillä on viisi tar- tarkistusta, jotka on tehty puolueiden kanssa uskoakseni on hyvin tärkeää mainita työntekijöiden kyvyt ja taidot. Ne pitäisi olla läheisesti yhteydessä teollisuuden tarpeisiin. Ei ollut helppoa päästä näihin kompromisseihin, mutta kuten herra Kastlea sanoi minua ennen, joulun henki näyttää vaikuttavan kaikkiin. Me itse asiassa onnistuimme saamaan asiat käsitellyksi myös tässä tapauksessa, ja neuvost- äänestyksen jälkeen meillä on hyvin tasapainoinen mietintö. Haluan kiittää kollegoja. Kreuzmann, Klivetti, Souda, Souda heidän yhteistyöstään ja panoksestaan. Ilman heidän apuaan en olisi onnistunut saamaan kompromisseja aikaan. Kiitos. Kiitos. Mulțumesc, doamnă președintă, și eu vreau să mulțumesc domnului raportor Caza pentru felul în care... Kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluaisin kiittää hyvästä yhteistyöstä tässä mietinnössä. Kyseessä on hyvin tärkeä kysymys, tärkeä lausunto, joka täydentää niitä päätöksiä, joita on täällä parlamentissa jo aikaisemmin tehty. Tässä viittaisin Erasmus Plus-ohjelmaan ja siinä Kyse on siitä, että valmistellaan nuoria paremmin työelämään. Ja tämä liittyy myös niihin mahdollisuuksiin, joita on ilmasto- ja energiapolitiikan alalla. Tällä alalla saadaan aikaan helposti paljon lisää työpaikkoja. Ja meillä on todellakin paljon kunnianhimoisia hankkeita 2030 mennessä ja meidän täytyy mahdollisimman hyvin valmistautua. Tämä on sellainen alue, jolla on paljon mahdollisuuksia koko ihmiskunnalle. Ja nyt on tarpeen myös, että äh, koulutuksen osalta ja tutkinnot, niiden pitää äh, ne pitää ottaa huomioon. Mitä tulee näihin tarkistuksiin, ne ovat tervetulleita. Me olemme tehneet hyvässä rakentavassa yhteistyössä töitä. Kannustaisin äänestämään lausunnon puolesta. Kiitos. Äh, Jean Lambert. Jean Lambert. Thank you very much and thank you. Kiitoksia. Kiitos myös alkuperäiselle esittelijälle. Kompromissien kautta oikeastaan kävi niin, että voimme yhtyä kolmeen viidestä. Muutamia varauksia liittyy siihen suuntaan, johon kompromissit ovat nyt etenemässä verrattuna alkuperäiseen esittelijän kantoihin nähden. Esimerkiksi kompromissi D, alkuperäinen, tarkistusta. Ehdotus oli pitkälti siirtymäajatuksen mukainen ilon kannanottajan ja UNEPin kannanottojen mukainen ja se, miten energiaa intensiivisillä aloilla voitaisiin auttaa työvoimaa sopeutumaan tähän siirtymätilanteeseen. Nyt tutkimme sitä, miten työpaikkoja voidaan säilyttää muuttamalla suuremman mittakaavan politiikkaa esimerkiksi päästökaupassa, hinnoittelussa ja tietyissä muissakin seikoissa. Eli tämä suunnanmuutos on nyt esillä nimenomaan tässä tarkistuksessa 20, ja kun kyse on energiapolitiikasta. E-kompromississa on osa, johon toki voimme helpostikin yhtyä. Sehän on osittain oma tarkistuksemme. Kyse on siitä, miten tämä hyvin energiaintensiivinen teollisuus voi ikään kuin korvata alalla toteutettavia energia- poliittisia toimia. Me ymmärrämme kyllä ne ponnistelut, joita esittelijä on tehnyt, jotta päästäisiin kompromisseihin. Hänen omasta ryhmästään on tehty tarkistuksia ja myös muita tarkistuksia, mutta olemme varauksellisia D ja E suhteen. Sen takia meillä ei ole näistä ryhmän kantaa. Kiitos. Kreutzmann. Kiitos, Kreutzmann. Dank, Frau Kiitos, puheenjohtaja. Minä haluaisin kiittää kollegoja, esittelijää ja myöskin varjoesittelijöitä. Lausunnossa olemme keskittyneet siihen, mikä on tehtävämme, nimittäin, että tällä, tässä tärkeässä paperissa, joka liittyy ilmasto- ja energiapolitiikkaan, että sen puitteissa keskitymme sosiaalipolitiikkaan, emmekä sun väistys siihen, onko nyt olemassa yksi vai kaksi vai kolme ilmastotavoitetta. Ja tästä syystä haluaisin kiittää kaikkia, koska tämä oli hyvin tärkeää. Ja uskoakseni olemme saaneet aika hyviä kompromisseja. Ja se osoittaa, että me ole kovinkaan kaukana toisistamme silloin, kun on kysymys siitä, miten työ- ja sosiaalipoliittiset, työllisyys- ja sosiaalipoliittiset asiat otetaan huomioon silloin, kun on kysymys tavoitteista – ilmasto- ja energiapolitiikassa lähivuosikymmeninä, eli vuoteen 2030. Ja kompromissit ovat hyvin tasapainoisia. Ajattelen potentiaalia, joka sektorilla on, joka siis liittyy vihreään teknologiaan, ja toisaalta kuitenkin sitten siihen vaaraan, joka on nähtävä, ja mikä on työllisyyden kannalta tärkeää, että emme aseta sellaisia ilmastotavoitteita, jotka eivät ole saavutettavissa, ja kuitenkin viime kädessä merkitsevät työpaikkojen menettämistä. Työvaliokunnan tavo- valiokunnan tavoite ei voisi olla tämä, ja olen iloinen siitä, että me olemme nyt toimineet työntekijöiden etujen mukaisesti Euroopassa, ja siksi on iloinen siitä, että olemme saaneet aikaan hyviä kompromisseja ja hyvän lausunnon. Kiitos. Ähm, Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Eikö? Esittelijä. Um, I don't have anything to add. Meillä ei lisättävää. Voin ymmärtää vaan Lämpöitsen kannan, mutta kuten kaikki tiedätte, ei ole mahdollista löytää sellaista sopimusta, joka, joka olisi kaikkien kanssa tyydyttävä, mutta kuitenkin me olemme saaneet takaa erittäin hyvän paperin ja kaikkien pitäisi olla kuitenkin tyytyväisiä ja iloisia siitä, mitä olemme saavuttaneet. Ehkä ensi kerralla hienolla tämä onnistuu paremmin. Kiitos. Mutta seuraava kerta on sitten 2040. Ei se aivan oven takana odottele. Äänestämme tästä pikapuoliin. Sitten kohdassa kahdeksan. Au point 8, je veux simplement... Euh... Kohdassa kahdeksan Esittelen teille kirjeluonnoksen, jonka osoitamme Juri valiokunnan puheenjohtajalle. Tässä kyse on artikloista 290-291 ja kyseessä ovat erät säädökset, joita käytetään sääntelymenettelyssä. Kyseessä on Omnibus 3 me olemme aiemmissa valiokuntamme kokouksissa keskustelleet aiheesta ja kirjallisen menettelyn kautta olemme sopineet, että otamme huomioon, huomioon yhden tärkeän tarkistuksen, jota Chaba Öri nimenomaan toivoi. Kyseessä on se määräaika, jonka puitteissa komission pitäisi tätä linjaustaan toteuttaa. delegoidut säädökset aina tulevat kauden lopussa. Tässä tapauksessa kyseessä on kolmen lainsäädäntösäädöksen linjaaminen. Nämä kuuluvat meidän toimialamme. Alun perin meiltä ei lausuntoa pyydetty. Sitten kun Omnikas, Omnibus ykköstä tutkittiin, niin me ymmärsimme, että että lausuntomme Omnibus kolmosesta tässä puuttuu. Koska valiokunta äänestää tänään, niin täytyy tunnustaa, että koordinaattoreiden kannan mukaisesti olemme jo tämän kirjeen toimittaneet valiokuntaan, jotta se voi sitten toimia asianmukaisesti. Liitteessä yksi on ehdotus ja komissio ehdottaa, että toimia linjattaisiin näiden delega- delegoitujen säädösten suhteen. Nämä eivät ole meille aiheuttaneet ongelmia. Sitten listeessä kaksi ehdotetaan näiden niin sanottujen paktoimien linjaamista täytäntöönpano säännösten suhteen. Meillä on Zajerin lausunto jurista. Me katsomme, että näitä täytyy linjata nimenomaan delegoitujen säädösten kanssa – näin ollen pyydämme, että kaikki kohdat, jotka ovat mukana liitteessä kaksi, poistetaan ja sisällytetään liitteeseen yksi, jotta noudatetaan tätä delegoitujen säädösten menettelyä. Juri, valiokunta haluaisi noudattaa joustavampaa menettelyä. Tämä seikka on hyvin tekninen luonteeltaan ja myös äh, tietojen toimittamisen määräajat Äh, ovat sellaiset, että me voimme tutkia kantaamme tällä tavalla. Joka tapauksessa muistutamme kannastamme. Viittä vuotta ei voida kautena ylittää. Ja Örin huolena on myös se, että kiinnitettäisiin huomio tarpeeseen välttää päällekkäisyyttä näiden tekstien tutkimisessa. Meillähän on tulossa vaalit ja sitä ennen kampanjointikausi. Me pyydämme sitä, että siinä tapauksessa, että jurivaliokunta olisi saanut eri valiokunnasta erilaisia lausuntoja ja sitten nämä järjestelmät olisi pitänyt ikään kuin linjata yhdenmukaiseksi niin meitä tällä tavalla kuullaan. Onko tästä asiasta kysymyksiä? Ymmärrän kyllä, että tämä meidät aika lailla mobilisoi. Kiitos luottamuksesta, jonka näin osoitatte esittelijälle. Tämähän oli tällainen menettelytapa kysymys. No niin, sitten kohtaan yhdeksän. toimitamme teille tuon edellä mainitun kirjeen. Nyt kyseessä kohdassa yhdeksän on lausuntoluonnos, lausunto TRAN-valiokunnalle. Tässä aiheena on asetus 718, neuvoston asetus vuodelta 1999 yhteisön sisävesiliikenteen aluskapasiteettia koskevista toimintalinjoista sisävesiliikenteen edistämiseksi. Esittelijämme on Jutta Steinruck. Hän saa puheenvuoron, jotta voimme tätä lausuntoluonnosta tutkia. Olkaa hyvä, esittelijä. Ja, vielen Dank, äh, Frau Fuhr. Kiitos puheenjohtaja. Niin, olen komission ehdotuksesta periaatteessa iloinen, koska olen sekä eri alan järjestöjen että ammattiyhdistön kanssa ollut yhteydessä ja olen saanut kuulla, että kaikki ovat tietoisia siitä, että vararahastot, joissa on 5 miljoonaa euroa, että niitä voidaan mokata sillä tavoin, että niitä voidaan hyödyntää vuodesta 1999. Näin ei ole ollut. Minun tavoitteeni on ollut joka tapauksessa tehdä esitystä sellainen, että sitä muotoillaan, niin, että se on todella niiden osalta edullinen, jota se koskettaa siis yrityksiä, että riippuvaisuussuhteessa olevia henkilöitä ja tätä myöten ajatellen laivastojen nykyaikaistamista, silloin myöskin sosiaalinen ja ammatillinen tilanne koskee työntekijöitä parantuisi. Yksi tärkeä kysymys oli myös se, että kohdellaan yhtäläisesti kaikkia toimijoita ajatellen mahdollisuuksia aiemmin varhaiseläkkeeseen miten se tulee tekniseen nykyaikaistamiseen, ajattelen turvallisuutta ja ympäristöystävällisyyttä tulevaisuudessa tullaan määräämään se, että rahaston täytyy osalta niistä sitä, että henkilöstö saa myöskin tarvittavan pätevyyden tätä varten. Kaikki lainatut mahdollisuudet pätevöitymiseen, nykyaikaistamiseen ja alusten pienentämiseen täytyy myöskin saattaa tunnetuiksi joten jopa tiedon käyttöön saataminen, joka koskee varhaiseläkettä tai osa-aikatyöskentelyä eläkettä ennen, mm, silloin yritykset ja ammattiliitot, yritysjärjestöt ovat yhteistyössä eläkekassojen ja muiden organisaatioiden kanssa järjestää tilaisuuksia ja tehdä tiedotus, tiedotusaineistoa ja panna tätä asiaa toimeen. Tärkeä, tärkeä edellytys on ollut se, että varat myös käytetään työntekijöiden ja yritysten eh, etujen mukaisesti ja siksi minusta muodollinen yhteys työmarkkinajärjestöihin silloin kun varoja jaetaan on hyvin tärkeä, koska työmarkkinajärjestöt sekä yrittäjät että että ammattiyhdistykset tuntevat ongelmat, kysymykset ja tarpeet. Ja siksi olen tehnyt tarkistuksia artiklaan yksi haluaisin todeta, että jäsenvaltiot yhdessä toteuttavat toimenpiteitä yhteistyössä työmarkkinoiden kanssa, työmarkkinoiden osapuolten kanssa. Sitten lisää myöskin sitä, että myöskin lisätään mahdollisuus, että, että myös voidaan antaa tietoa varhaiseläkkeestä tai taloudellisesta toiminnasta. Sitten toisessa luotemakohdassa haluan tehdä selväksi, että myöskin tämän henkilöstön jäsenille, miehistön jäsenille täytyy olla mahdollisuus tähän ei pelkästään osallistua uudelleen koulutukseen, vaan myöskin, että heillä on tämä mahdollisuus varhaiseläkkeeseen ja yritys on tätä komission esittänyt. Kolmas tulee kohdassa haluan tehdä selväksi, että kaikki henkilöstöjäsenet, olivatpa he työntekijöitä tai yrittäjiä, meidän pitäisi saada mahdollisuuksia osaamisen parantamiseksi. Ja neljännessä luetemakohdassa haluan, haluan ottaa esille saman äh, pienyrittäjät korjata, korjata tällaisella käsityksellä, jo, käsitellä, joka olisi siis ö, äh, yrityksiä, eli yrityksissä olisi vähintään kolme alusta. Siis Työmarkkinoisapuolta olen tietoiset tässä, koska alkuperäinen käsite järjestöt oli minusta liian epämääräinen. Työmarkkinajärjestöt selkeästi osoittavat se, että kysymys on sellaisista järjestöistä, joille on kokemusta edunvalvonnassa. Ja sitten viimeistä luetelmakohdasta, siinä puhutaan työolosuhteiden parantamisesta. Siitä täytyy myöskin lisätä se, että parantaan työturvallisuutta. Komissio omassa muotoilussaan tätä varmastikin tarkoitti, mutta ei näin kirjoittanut. Ja tässä Tästä syystä olen tähänkin pyrkinytkin kiinnittämään siihen, että saataisiin ö, täsmällisyyttä. Kiitos. Philippe de Bakker. Philippe de Bakker. Dank u wel, eh, voorzitter. Ik bedank de rapporteur voor... Eh, Kiitoksia. Kiitoksia kovasti esittelijälle tästä johdannosta. Olen sitä mieltä, että tässä on hyvä ehdotus. Sisävesiliikenne ala on sellainen ala, jolla on ollut ongelmia viime vuosina. Ja olemme sitä mieltä, että jotakin pitäisi nyt tehdä. Mielestäni meidän pitäisi painottaa innovaatiota ja modernisointia, sitä, että laivasto viherretään. Tässä on komissio esittänyt hyviä ehdotuksia. Tässä pyritään keskittymään alusten nykyaikaistamiseen. Halutaan myös ähm, edesauttaa teknisessä kehityksessä. Meidän keinomme ovat hyvin vähäiset. Meidän täytyy keskittää toimemme, eikä pitäisi äh, liikaa, äh, liikaa todellakaan raskauttaa tätä laivastoa meidän täytyy mielestäni sopia siitä, mikä on tärkeää, ja meidän täytyy keskittää varat siihen ja niihin toimiin, jotka ovat tärkeimpiä. Täytyy siis kohdentaa toimintaa nykyaikaistamiseen, innovointiin ja vihertämiseen. Nämä ovat prioriteetteja ja näin voidaan mennä nopeasti myös eteenpäin tämän asian parissa, koska meillä on rajallisesti aikaa. Tässä ilmeisesti mahdollisuus päästä ensimmäisessä käsittelyssä sopimukseen, jos meillä on hyvin kohdennettu asiakirja, jossa voidaan nopeasti ottaa käyttöön, käyttöön varoja sisävesiliikenteen hyväksi. Haluaako komissio käyttää puheenvuoron? No. no. Eikö? Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Esittelijä. Ja vielä nur noch en Niin ehkä lyhyt kommentti herra de Tähän asti varoja ei ole käytetty vuodesta 1999, siis, ja meidän on nyt katsottava, että tavoitteiden puitteissa tämän asetuksen kautta myöskin äh, rajoitetaan näitä alusten määrä, jotka toimivat sisävesillä, toimitaan tällaisena markkinoinnin säätilä, että tämä pantaisiin toimia niin, että näitä varoja voidaan hyödyntää. Sen täytyy olla meidän tavoitteemme. Varoja ole sunkaan vähän, vaan näitä rahoja juuri siksi, että on niin epäselvää tai yksipuolista se, miten varojen käyttö on suunniteltu, niitä ei siis ole käytetty. Ja tämä olisi nyt se, mitä tällä asetuksella pyritään saavuttamaan. Merci beaucoup, euh, euh, madame. Hyvä. Kiitoksia esittelijä. Määräaika tarkistuksille on nyt avoinna. Nyt olemme saaneet jo kahdeksan tarkistusta. Ja määräaika on 7. tammikuuta kello 12. 12 keskipäivällä siis. 22. ja 23. tammikuuta käsittelemme tarkistuksia ja helmikuun 12. ja 13. niistä äänestämme. TRAN-valiokunta äänestää omalta osaltaan saman aikataulun mukaisesti, koska sen täytyy sitten oma kantansa esitellä ensi vuoden helmikuun lopussa. Täysistuntokäsittely on tiedossa huhtikuussa 2014. Silloin onkin paljon käsiteltävää. Tämä kohta on nyt käsitelty loppuun. Voimme siirtyä kohtaan 10. Kohdassa 10 minun on määrä esitellä teille jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivat. Jos nyt katsotte komission tekstiä, Tämähän on äärimmäisen lyhyt. Tämä on täysin muodollinen menettely, vaikkakin puhumme työllisyyspolitiikan suuntaviivoista. Kaikki ymmärtävät, missä määrin tämä politiikka voisi vaatia sopeuttamista. Mutta suuntaviivojen hyväksymisen jälkeen Chabaorin ohjauksessa vaalikauden alussa olemme aina vuosi vuodelta suuntaviivoja sopeuttaneet suhteessa aikaisempaan. Koordinaattorit 11. syyskuuta päättivät, että tässä noudatetaan yksinkertaistettua menettelyä tämän tyyppiseen tekstiin. Meillä on artikla 46 ja sen kohta yksi. Sen mukaisesti puheenjohtajistolla on mahdollisuus katsoa, että esitys on hyväksytty ilman tarkistuksia tämän 46 artiklan ykköskohdan mukaisesti. Totean tämän säännön englanninkielellä, koska teksti on tässä minulla edessäni englanniksi. Tämä seksi 46.1 toteaa, että yksi, jos yksi kymmenesosa jäsenistä vastustaa, niin puheenjohtaja esittää parlamentille hyväksyvän kannan. Meidän tapauksessamme kyse olisi helmikuun täysistunnosta. ehdot, jonka kautta saisimme tämän 10 prosentin enemmistön, 5 prosenttia siis työllisyysvaliokunnasta ja tarkistusten määräaika on 14. tammikuuta kello 12 päivällä. Jos valiokuntamme pitää sitten tutkia näitä tarkistuksia, niin näin tapahtuu 22 tammikuuta kokouksessamme ensi vuonna. Mietintö hyväksytään sitten valiokuntamme kokouksessa 23. tammikuuta. Jos tarkistuksia ei ole, niin teksti katsotaan hyväksytyksi sellaisenaan. Muistutan tässä hieman kontekstista. Kyse on 148 artiklasta kohdasta 2 perussopimuksessa. Sen kautta työllisyyspolitiikan suuntaviivat hyväksytään. Jos tästä menettelytavasta ei ole vastalauseita, niin ehdotan, että emme edes määräaika tarkistuksille hyväksy, vaan hyväksymme tämän kirjeen ihan tässä hetken kuluttua. Vastalauseita ei näyttäisi olevan. Kukaan ei pidä puheenvuoroa. Kukaan ei ymmärrä, miksi suuntaviivojen kyseessä ollessa olemme näin byrokraattisessa menettelyssä. Ja kuitenkin todellisuudessa kyse on jäsenvaltioiden työllisyystilanteesta EUn jäsenvaltioissa. No kiitos. Kohta kymmenen on aina käsitelty loppuun. Jos joku haluaa nostaa muut asiat kohdan alla jonkun asian esille, niin on kaksi minuuttia aikaa. Bien. Euh, Hyvä. Kaksi minuuttia on nyt kulunut ihan näin äh, oman laskelmani mukaisesti. Ehdotan, että siirrymme äänestämään. Euh, nyt kun äh, kohdassa äh, kymmenen kukaan ei vastustanut, niin me olemme sillä kannalla, että suuntaviivat ajatellen tätä päätöstä. Työllisyyspoliti- jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivat tämä hyväksytään artiklan 46 työjärjestyksen mukaisesti. Ja seuraavaksi me tulemmekin kohtaan 11. Onko kaikilla äänestyskortit? Tässä kohdassa 11 äänestetään neuvottelutuloksista. Neuvoston kanssa käydyt neuvottelut, jotka olivat hedelmälliset, koske on, kyseessä on vähävaraisimmille suunnattu eurooppalaisen avun rahasto. Näiden neuvottelujen yhteydessä pyysimme Euroopan komissiota valmistelemaan julkilausuman täysistunnossa ja perustelut siitä, miten tämä asia toimii ja kirje, jonka komissaari tässä asiassa oli, oli saanut. Tästä herää kysymyksiä, mutta ennen täysistuntoa voimme selkeyttää vielä tätä viestiä joka tulee sitten täysistuntoon, jos ei ole puheenvuoropyyntöjä, niin ehdotan, että äänestämme koneäänestyksellä neuvottelutuloksista. Äänestys alkaa. better and better again. Marianne Harkin, if you want to vote, you should... Marian Harkin, jos haluatte vielä äänestää, niin pitää toimia nopeasti. Muussa tapauksessa voimme päättää äänestyksen. Ja nyt äänestys päättyy. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 32 ääntä, 30 puolesta, kaksi vastaan, ei tyhjiä. Onnittelemme esittelijää, Kostelaa ja koko neuvottelutiimiä. Seuraavaksi kohta 12. Siinä kyseessä on tämä kirje, jonka esittelin. Tämä kirje osoitamme sen komissiolle tai eh, juuri valiokunnalle, eh, joka koskee sitten Omnibus 290-291 eh, artiklaa. Ja kyseessä on valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn käyttäminen. Äänestämme tästä koneellisesti, jotta kaikki voivat ähm, antaa äänensä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 34 ääntä, 31 puolesta, kaksi vastaan, ei tyhjiä. Ja seuraavaksi tulemme kohtaan 13. Kohdassa 13 äänestämme ähm, lausuntoluonnoksesta, joka koskee solvittia IMKO-valiokunnalle. Ja me olemme saaneet siitä lausunnon äh, valmistelijana Kastler. Kohta 1, kompromissi A, jonka on esittänyt äh, seitsemän ryhmää puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta eh, yksi kompromissi B, eh, viisi ryhmää puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta kaksi kompromissi C, viisi ryhmää puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja kohta kolme, kompromissi D, viisi ryhmää puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten eh, kohta kolme, tarkistus 13, Papadopoulou, eh, ensimmäinen osa, eh, ilman sanoja encourages member states, eh, niin vahvista, rohkaisee jäsenvaltioita vahvistamaan synergiaa Solvitin ja hallintojärjestelmien kanssa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty ja sitten toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja sitten kohta neljä, kompromissi E, takana viisi ryhmää, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten kompromissi J, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta viisi, kompromissi F, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten kompromissi G, viisi ryhmää puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. kohta kuusi, kompromissi H, viisi ryhmää takana, paljon yhteistyötä, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta seitsemän, kompromissi I, viisi ryhmää puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten äh, äänestys päättyi, sitten loppuäänestys koneellisesti, äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 35 ääntä, 35 puolesta, ei tyhjiä, ei vastaääniä. Onnittelemme äh, valmistelijaa. Sitten siirrymme kohtaan 15 ja siinä lausuntoluonnos, joka menee liikennevaliokunnalle. Kyseessä on satamapalvelujen markkinoille pääsy ja satamien rahoituksen avoimuus. Tässä on valmistelijana Philip de Backer. Ei lausunto. Luonnos. Tämä pitäisi olla kyllä asetus, asetusluonnoksesta lausuntoluonnos. Tämä on siis pyyntö, että hylätään koko asetusehdotus. Siinä on Elisabeth Schröterin tarkistus kuusi puolesta vastaan tyhjää. Ja katsotaan tämä vielä koneellisesti. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 18 puolesta, 18 vastaan, yksi tyhjä ääni. Tämä on tiukka tilanne ja se hylättiin. Esittelijä on tyytyväinen. Ja niinpä tulemmekin artikla 1 kohta 2 2, alakohta C, tarkistus 27, Richard Howitt. Ja poisto on kyseessä puolesta, vastaan, tyhjää. Katsotaan tämä vielä koneellisesti, kun nähtiin tuo edellinenkin äänestys, joten äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 19 puolesta, 18 vastaan, ei tyhjiä, eli hyväksytty. Joten artikla 1, 2, C poistetaan. Artikla 1 kohta 2D, tarkistus 28, hauit, sekin on poistoehdotus. Puolesta vastaan tyhjää, katsotaan koneellisesti. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 19 puolesta, 18 vastaan, ei tyhjiä. Sama äänestystulos, eli kohta D, alakohta D poistetaan. Sitten äh, alakohta G, tarkistus 29 Hauitilta ja 30 Steinrukilta samansisältöiset, eli poistettaisiin alakohta G. Tästä sähköinen äänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Sama äänestystulos hyväksytty. 19 puolesta, 18 vastaan ja ei tyhjiä ääniä. Seuraava kohta on alakohta H. Siinäkin tarkistus 31 pyrki poistamaan tämän alakohdan H. Tästä koneellinen äänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Ja äänestys päättyy. 19 puolesta 18 vastaan, ei tyhjiä, joten poistetaan alakohta H. Artikla 2, 1, kohta 1, 32 tarkistus Jean-Pierre Odilta. Tämä ei ole poisto. Äh, esittelee vastaan puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytään, joten äh, artikla 2, 1, 1 muutettuna ja sitten artikla 2, 1, 2 kohta 33 tarkistus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Artikla 2, 1, kohta 14, 34 tarkistus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Artikla 2, kohta 1, 18a, 35 tarkistus puolesta vastaan tyhjää hylätty. Artikla 4, kohta 1, 36 tarkistus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Artikla 4, kohta 2. 37 tarkistus puolesta vastaan tyhjää. Katsotaan tämä vielä koneellisesti. Eli 37 äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 19 puolesta 18 vastaan. Ei tyhjiä. Enemmistö enemmistö tällä hetkellä, eli hyväksytty. Artikla 4, kohta 2, alakohta A, 38 tarkistus puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. Artikla 4, kohta 2c, 39 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 40 Bakilta puolesta vastaan ja hyväksytty. Artikla 4, kohta 2, D, A, kompromissi DA, neljä ryhmää puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Artikla 4, kohta 3, 44 tarkistus. Sergio Paolo ja Silvestris puolesta vastaan tyhjää. Katsotaan koneellisesti, taisi olla hyväksytty, mutta äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 20 puolesta, 16 vastaan. Tosiaankin hyväksytty. Artikla 5, kohta 2, kohta 2a, 45 tarkistuspuolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Artikla 6, 1, 46, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Artikla 7, kohta 2, tarkistus 47, sitä ei voida hyväksyä, 48, 49, 50, 51, samoin, joten menemme 52 tarkistukseen puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Artikla 8, 1, c, tarkistus 53 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, 54 ei hyväksyttävissä, joten menemme tarkistukseen 55. Tämä on poistoehdotus puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja seuraavaksi käsittelemme Kyllä, minä tiedän, että te haluatte nämä luvut. Eli äänestys alkaa. Tout le monde a pu voter. Ovatko, ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 14 puolesta, 23 vastaan, yksi tyhjä ääni, eli 55 hylättiin. Tarkistus No niin, tarkistus, suullinen tarkistus. mitä ei äänestetä, jos 55 hyväksytään, mutta kun se hylättiin, niin voimme äänestää suullisesta tarkistuksesta. Onko kukaan suullista tarkistusta vastaan Richard Howittilta? E, ei ole vastaan, joten voimme äänestää suullisesta tarkistuksesta Richard Howittilta puolesta vastaan tyhjää taisi olla hyväksytty, mutta haluaako herra Hauit tästä koneellisen tarkastuksen vielä? Äänestys alkaa. Katsomme vielä koneellisesti. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 31 puolesta, 7 vastaan, ei tyhjään ja suullinen tarkistus hyväksyttiin. Sen sijaan 56 Bachilta raukeaa. Ja sitten menemme artikla 10 yhteen, kompromissi E. Siinä on takana neljä ryhmää puolesta vastaan ja hyväksytty. Artikla 10, 2, kompromissi EA puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Artikla 10, kohta 3, tarkistus 64 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Artikla, tai tarkistus 65 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Artikla 10, tarkistus 66 puolesta vastaan tyhjää. Katsotaan koneellisesti. 66 tarkistus. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 1919, eli hylättiin artikla 11, tarkistus 67, Richard Howitt puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Luku 2a, 68, Howittilta puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Artikla 12, 3, 69 tarkistus puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Artikla 12, kohta 7a, 70 tarkistuspuolesta vastaan tyhjää hylätty. Artikla 15, kohta 1, tarkistus 71 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Artikla 16, ahaa, 71 vielä koneellisesti. Nyt täytyy katsoa kaikki äänet tarkasti. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 19.19 19 oli täällä oikeassa, mutta olin oikeassa, kun sanoin, että se hylättiin. Artikla 16, kohta 1, johdanto, kompromissi F, neljä ryhmää puolesta. Sehän olisi hankaloittanut tilannetta, kommenttiin ilman mikrofonia. Sitten kompromissi F, neljä ryhmää puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Artikla 16, kohta 1, se 75 tarkistus puolesta, vastaan tyhjää, hylätty. Mutta kyllä tämäkin voidaan katsoa koneellisesti, jos tarkistuksen esittäjä haluaa. Kyseessä on siis 75. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Aika selvästi hyväksytty 32 puolesta, 7 vastaan, ei tyhjiä. Eli muutoksia on. Oli hyödyllinen tämäkin. Ja sitten 76 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Artikla 17, tarkistus 77, sitä ei hyväksytä, ei myöskään suullista tarkistusta. 78, 79, 80 sama kohtalo, joten menemme johdantosan kappaleisiin. Tarkistus 1 esittelijältä puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 2 esittelijältä puolesta vastaan tyhjää, Katsotaan koneellisesti. Tarkistus kaksi siis. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 21 puolesta, 18 vastaan, ei tyhjiä, hyväksytty. Sitten johdanto kappale 6, tarkistus 7 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Johdanto-osan kappale 7, kompromissi A, puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Ja sitten tarkistus 10, Richard Howitt, puolesta vastaan tyhjää. Katsotaan koneellisesti vielä. Tarkistus 10 ja äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 24 puolesta 15 vastaan. Ei tyhjiä. Selvästi hyväksytty. Ja sitten johdantosan kappale 9, tarkistus 11 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 12 raukeaa, joten johdantosan kappale 14, kompromissi B puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Johdantosan kappale 19, kompromissi C puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Ja sitten 19 tarkistus puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 20 ei hyväksytä. Sitten äh, tarkistus 21 puolesta vastaan tyhjää. Siis puolesta 21 vastaan tyhjää, hylätty. Johdantoson kappale 22 ja tarkistus 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 23 ei hyväksyttävissä, joten äänestetään kompromissi Dstä. Johdantoson kappale 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten tarkistus 26 ei voida hyväksyä, joten kokonaisuutena koko lausuntoluonnos. Koneellinen äänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 25 puolesta, 14 vastaan. Ei tyhjiä ei ää, äh, aivan sataprosenttisesti, mutta kuitenkin hyväksytty ja voimme onnitella. Ja seuraavaksi kohta 16. Siinä äänestetään lausunnosta. Ympäristö- ja ITRE-valiokunnat ovat vastaavat valiokunnat. Kyse on lausuntoluonnoksesta. Tämä on oma aloite lausunto ilmasto- ja energiapolitiikan puitteet vuoteen 2030 kohta yksi kompromissi yksi neljä ryhmää puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus viisi puolesta vastaan tyhjää. Eli puolesta. Tarkistus viisi puolesta vastaan tyhjää. Tämä katsotaan koneellisesti, eli tarkistus viisi. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 21 puolesta, 17 vastaan, yksi tyhjä, eli hyväksytty. Ja sen jälkeen tarkistus 6 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Ja sitten 7 äh, puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. 8 ja suullisineen tarkistuksineen. Kukaan ei vastusta, joten kahdeksan puolesta vastaan tyhjää. Näyttäkää nyt. Eli puolesta kahdeksan muutettuna. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Ja sitten kohta yksi. D. Tarkistus yhdeksän puolesta vastaan ja hyväksytty. Kohta kaksi, kompromissi B, neljä ryhmää puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten kohta äh, kaksi, tarkistus 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta kolme, kompromissi C, neljä ryhmää puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Kohta kolme, 16 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta neljä kompromissi D, neljä ryhmää, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten kohta neljä tarkistus 18. Ja ensimmäinen osa, siis 19 ensimmäinen osa, ensimmäinen osa puolesta, 19 vastaan, tyhjä, hylätty. Ja toinen osa Voimme äänestää puolesta vastaan tyhjää. Toinen osa hyväksytty ja 20 ei voida hyväksyä, joten äh, emme äänestä. Sen sijaan kohta 5. Äh, kompromissi E puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 6, 25 äh, puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten kokonaisuutena lausunto koneellisesti. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 39 puolesta. Ei vastaääniä, ei tyhjiä. Onnittelemme esittelijää. Ja sitten äänestämme seuraavasta. Se on viimeinen äänestys. Kohta 17. Kohta 17 siis. Siinä eh, koordinaattorien kokouksessa eh, olemme sopineet ja olemme keskustelleet eh, koskien oma-aloite lausunnosta naisten ja miesten tasa-arvo Euroopan unionissa 2012. Meillä on tässä määräaika tästä tulee ainoastaan äh, tarkistuksia ryhmän nimessä äh, suoraan äh, valiokunnalle. Tässä kohta yksi. Siinä tarkistus kolme Klivetiltä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kohta kaksi, tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kuusi puolesta Äh, niin, siitä äh, kohdalta äänestys. Ensimmäinen osa, Notes Developments, ähm, puolesta vastaan ty- hylätty. Äh, ja toinen osa puolesta vastaan hyväksytty. Kohta neljä, tarkistus seitsemän, puolesta vastaan ja hyväksytty. Tarkistus kahdeksan, kahdessa osassa, ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty ja toinen osa puolesta vastaan tyhjää paljon paremmin hyväksytty. Ja sitten kohta neljä, tarkistus yhdeksän puolesta vastaan. Kuka on vastaan? Tyhjää, hylätty. Tarkistus kymmenen. Katsotaan yhdeksän vielä koneellisesti. Äänestys alkaa.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 lausetta, joka alkaa to recognize the added value of place and. Eli suullinen tarkistus EPPn esittämänä, onko kukaan sitä vastaan? Ei ole, joten ensimmäinen osa tarkistuksesta 15 muutettuna puolesta vastaan tyhjää hyväksytty.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 Kohta 10, tarkistus 20 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. Johdantosan kappale C, tarkistus 1 puolesta, vastaan tyhjää hylätty. Johdantosan kappale F, tarkistus 2 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. Joten esitämme täm, nämä tarkistukset naisten oikeuksien valiokunnalle ja saimme päätökseen äänestyksemme. Ja Seuraavaksi 19. Oma aloite mietintö. 18 siis äh, tutkimusraportti Roikan, EKP-komissio IMF-roolista ja toiminnoista euroalueen ohjelmamaiden osalta. Kyseessä on siis sellainen lausunto, jossa Alejandro Cercas on valmistelijana. Ja tässä on haluttu olla mukana eh, Ekon valiokunnan työskentelyssä. Se laatii eh, mietinnön tästä aiheesta, mutta puheenjohtajakokous omassa kokouksessaan 12. joulukuuta ei halunnut, että lähdetään liitännäisvaliokuntamenettelyyn, vaan me voimme laatia tästä oma aloitelausunnon tästä samasta aiheesta. Eli tästä tarkastelemme asiaa. Ja tästä annan puheenvuoron Alejandro Serkasille. Presidenta, como usted ha dicho... Kiitoksia puheenjohtaja, aivan kuten sanoittekin. Meillä on tässä mahdollisuus nyt oma aloite lausuntoon, mutta päätimme tänä aamuna varjoesittelijöiden kanssa, että normaalimenettelyn sijaan valmisteluna käytämme lausuntoluonnosta ja siinä puuttuu sovellettavan lainsäädännön kappale ja eh, näin eh, sen jälkeen voidaan esittää tarkistuksia ja niinpä näin saamme asiakirjan, jossa on laajempi ulottuvuus eh, tässä on myös kuulemistilaisuus valmistelussa. Siellä on kaikki nämä maat, jotka ovat käsittelyssä ja ensi vuonna neljä selvitystä kaikista näistä neljästä maasta. Joten näin etenemme ja meidän tehtävämme rajoittuu sosiaaliseen ja työllisyysulottuvuuteen. Emme lähde välttämättä talouskysymyksiin, koska tämä on Ekonin aluetta. Niinpä me rajoitumme ainoastaan työllisyys- ja sosiaalisen osallisuuden asioihin, mitä tulee soveltamisalaan. Ainoastaan neljä maata, jotka ovat ohjelmassa Kreikka, Portugali, Kypros, Irlanti. Sen sijaan tässä on tehty yhteisymmärryspöytäkirja Espanja, Romania, Unkari, Latvia. Ja tässä ollaan ainoastaan rahoitusalan rinnalla, koska nämä eivät ole eurossa mukana nämä maat, joten tässä on paljon rinnakkaisuuksia ehdollisuuksia, mutta kyse on hyvin erityyppisistä toimista. Tässä puhutaan neljästä maasta, jotka ovat mukana tässä ohjelmassa. Sitten olen laatinut tästä luonnoksen, jossa on kolme osiota. Ensimmäinen osio, jossa on tosiseikat, jotka eivät ole mitenkään kyseenalaisia. Ne liittyvät oikeudellisiin velvollisuuksiin, jotka liittyvät EUn kansainvälisiin sopimuksiin ja omiin sopimuksiimme. Ja tässä mielessä on aivan ilmeistä, että meidän täytyy ottaa huomioon Euroopan neuvoston sosiaalinen Euroopan sosiaalialan sopimus, se on otettava huomioon, ja myös ilon sopimukset. Toisessa osassa olen analysoinut näitä tosiseikkoja. Meidän pitää analysoida myös seurauksia, mutta olen käsitellyt lähinnä niitä tavoitteita, jotka liittyvät Eurooppa 2020 kysymyksiin. Ja nämä ovat liittyen sellaisiin tapahtumiin, joita on tapahtunut Eurooppa 2020 ajatellen köyhyys ja koulupudokkuus ja muut vastaavat tekijät. Ja nämä liittyvät tosiaan Eurooppa 2020 kysymyksiin. Ja täällä lopuksi on vielä suosituksia, mitä tulee sitten velvoitteisiin mm, ne tulevat siinä kirjallisesti esiin, mutta on aivan ilmeistä, että meidän pitää analysoida sitä, että nämä velvoitteet, niitä pitää hoitaa Euroopan unionin ja meidän pitää katsoa, että noudatetaanko niitä vai ei. Ja täytyy katsoa, että miten tässä ollaan toimittu. Meidän täytyy analysoida artikla 9. Siinä katsotaan, että kaikki toimet, joita Euroopan unioni tekee, eh, niiden pitää edistää korkeata työllisyyttä, sosiaalista osallisuutta ja suojata ihmisoikeuksia. Niinpä tässä pitää katsoa myös eh, se, että onko Troikka ottanut huomioon nämä näkökohdat omassa toiminnassaan. Eh, ja sitten toisaalta taas artikla 6 ja 151 meidän täytyy noudattaa perusoikeuksia perusoikeuskirjasta, aivan kuten artiklassa 2 ja 3 sanotaan, ne ovat aivan yhtäläisiä kuin sopimukset. Ja olen sanonut jo, että tässä on täysin otettava huomioon nämä perusoikeuskirja, Euroopan unionin perusoikeuskirja. Varmasti muistatte 28 artikla ja 30 äh, tulevat kyseeseen 31 äh, sosiaaliturvajärjestelmät, 34 äh, ja 35, joka liittyy oikeudellisiin kysymyksiin. Ja tässä on todellakin kansainväliset velvoitteet, omat sopimuksemme ja mitä tulee sitten poliittisiin sitoumuksiin, tietenkin tässä työllisyysvaliokunnassa pitää katsoa, mitä on tapahtunut strategia 2020 toiminnoissa, miten Troika on toiminut työllisyyskysymyksissä, miten on torjuttu köyhyyttä, koulupudokkuutta ja työmarkkinavuoropuhelua on seurattu myös. Olemme sitä mieltä, että nämä asiat on unohdettu, kaikki nämä velvoitteet on unohdettu, niitä ei ole lainkaan otettu huomioon, ei ole millään tavoin analysoitu etukäteen, minkälaisia toimenpiteitä pitäisi noudattaa jäsenvaltioissa ja nyt on katsottu, että seuraukset ovat hyvin kielteisiä, eikä tässä olla kuultu niitä toimia, joita on olemassa jo EU-ssa. Esimerkiksi menettelyn kautta ei olla kuultu talous- ja sosiaalikomiteaa, ei olla alueiden komiteakaan kuultu, mutta myöskään työllisyysvaliokuntaa ei ole kuultu, eli ainoastaan euroryhmä ja niitä, jotka ovat mukana tässä, aivan kuten muut ulottuvuudet eivät olisi lainkaan olemassa. Äh, nämä seuraukset ovat aivan näin dramaattiset, äh, ajatellen työllisyyttä. Olisi äh, todellakin ihme, jos tässä olisi onnittunut, mutta tässä on järkyttävä tilanne, joka on nähtävissä 15 prosenttia on tässä hävitty ja kyse ei ole ainoastaan niistä tiedoista, jotka ovat tällä hetkellä pätevät, vaan myös ollaan menty merkittäviin ennätyksiin äh, ajatellen työttömyyttä. Ja työttömyysluvut, varsinkin nuor, nuorison parissa. Kreikassa esimerkiksi yli 50 prosenttia, aivan dramaattisia lukuja on nähtävissä. Äh, varsinkin haavoittuvien ryhmien parissa naiset ja maahanmuuttajat. Ja aivan selvästi pitkäaikaistyöttömyys on äh, tullut aivan krooniseksi vaivaksi. Köyhyys sen osalta, äh, tässä on merkittävät luvut. Karitas äh, on laatinut tästä asiakirjan. Köyhyys on moninkertaistunut ja epätasa-arvo sosiaalisesti. Tässä on myös lasten köyhyys. 27 prosenttia on vakavan köyhyysuhan alaisena. Ja niinpä Euroopan neuvosto on tuominnut jotkut näistä ohjelmista, koska selkeästi loukataan 12 perusoikeuskirjassa. Tässä on siis sellaisia toimia, joista näkyy tuloksia. Tässä aivan kuten sanottiin 2020 strategiassa, nuor, nuoret ovat jatkoulutuksessa kyllä, mutta aivan selvästi on osoitettu, että ei ole mitään työtä, nuorisolla ei ole työtä ja niinpä koulutus, pakollinen koulutus ja jatkovaiheet eivät johda mihinkään. Ja aivan systemaattisesti tässä on tuhottu niitä rakenteita, jotka liittyvät työmarkkinavuoropuheluun. Ja niinpä myös ILO on ottanut tämän kysymyksen esiin. Troikan tehtävä, se tuhoaa juuri näitä työmarkkinavuoropuhelukysymyksiä. Ja sitten vielä neljässä osio suositukset. Ensimmäiseksi pyydetään että valotetaan tätä tulevaisuutta hiukan. Rahoitustilanne on hyvä, mutta meillä ei ole Euroopan unionin tasolla tietoa niistä uhreista, joita on, jotka ovat saaneet kärsiä tästä kriisistä. Niinpä meidän pitää hyvin tarkasti katsoa, mitä on tapahtunut ja analysoida näitä kysymyksiä. Ja näin meillä pitää olla riittävästi myös teknistä kapasiteettia ja katsoa, miten strategia 2020 toimii. Ja näin on aivan ilmeistä, että tässä on selvästi jouduttu huonompaan tilanteeseen ja tässä on esimerkiksi terveyden osalta jouduttu huonompaan tilanteeseen yhteiskunnan rakenteissa ja näin pitäisi myös korjata tilannetta jollakin tavoin. Meidän pitäisi auttaa niitä maita, jotka ovat erityisesti kärsineet budjettikuripolitiikasta. Ja näin voitaisiin kaikista pahimpiin köyhyystilanteisiin puuttua. Ja totta kai näissä suosituksissa, jos hyväksytään, ei tulevaisuudessa enää ole tämän tyyppisiä troikkia. Ei me emme tarvitse tällaisia niin, että EKP lähtee rikkomaan rakenteita. Me tarvitsemme kuitenkin rahastoja, jotka, joita hallitaan demokraattisesti niin, että parlamentilla on oma sanansa eurooppalainen vastaus, yhteisön laajuinen vastaus näihin kysymyksiin. Ja näin me tarvitsemme myös sellaiset toimet, joissa pitää muistaa perusoikeuskirja – ja meidän pitää muistaa myös nämä menneet vuodet, joissa olemme halunneet pelastaa eh, talouden lisäksi myös ihmiset ja varsinkin nuoret, jotka ovat Euroopan tulevaisuus. Tässä siis lyhyesti tämä lausunto. Haluan eh, tietenkin täyttää nämä puutteet, joita on. Eh, ainoastaan neljä sivua lausuntoon ja tietenkin kollegojen avulla, tarkistusten avulla, me varmasti eh, saamme aikaan sellaisen lausunnon, joka täydentää Ekonin mietintöä ja AFKoa. Ja haluan kiittää kaikkien tuesta. Ja tällä tavoin toivon, että saamme aikaan sellaisen lausunnon, joka eh, vaikkakin tulee myöhään, eh, tuo lisäarvoa EUlle. Kiitos. Euh, merci beaucoup. Alors, j'ouvre euh, la... Kiitoksia oikein paljon. Äh, nyt voin avata sitten puheenvuorolistan. Ensimmäiseksi varjoesittelijät, vastaus Maria Hakin ja vastaus ensimmäiseksi. Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin kiittää Alejandro Serkasia siitä työstä, jota hän on tehnyt ja mitä hän esitti. Ajattelen Troikan toimintaa niissä maissa, eh, jotka ovat ohjelmamaita. Minusta hänen asiakirjansa on hyvin laadittu, sen rakenne on hyvä. Se, mitä tapahtuu Troikan, Troikamaissa verrattuna 2020 strategian suuriin tavoitteisiin on se, mitä hän on vertailut, ja olemme yksimielisiä pitkälti siitä, mikä on tämän valiokuntamme aloitemietin rakenne. Ajattelin myöskin sitä, mitä talousasioiden valiokunta on jo asiassa tehnyt. Talousarvion valiokunta on luonnollisesti käsitellyt työ, työssään tätä asiaa eri tavalla, mutta, mutta kun me katsomme sitä, että tällä aloitteen mietinnöllä on omat rajansa ja meidän toimintamme keskittyy pelkästään sosiaalisiin näkökantoihin, köyhyyteen, nuorisotyöttömyyteen, työttömyyteen yleensä, sosiaaliseen syrjäytymiseen – meidän on kuitenkin katsottava, miten troikka näissä neljässä maassa on toiminut. Tosiasiat, jotka koskevat talous- ja rahapolitiikkaa, täytyy myös ottaa huomioon. Ja niin pitäisi myös sisältyä meidän aloitemietintömme, koska täytyy lähteä liikkeelle siitä, miltä tilanne näyttää niissä maissa, joissa Troikka on puuttunut tilanteeseen. hallitukset hän ovat pyytäneet Troikan puuttumista asiaan, joten käytännössä pitää vertailla sitä, miten rahoituksellinen tilanne, miltä se näytti, tämä kestämätön tilanne, miltä se näytti, joka, josta ei voistu päästä eroon ilman, että hyödynnettiin Troikan myöntämää apua, joka sitten tapahtui vaihtoon vaihtokauppana eh, siitä, että syntyi eh, sopimus siitä, miten näitä vaikuttaa siis työoikeuteen ja näihin muihin kysymyksiin, jotta ylipäätään tätä apua voitiin käyttää. Ja meidän pitää myöskin kysyä, mitä olisi sitten tapahtunut, jos Troikka ei olisi puuttunut tilanteeseen ja mitä vaihtoehtoja olisi ollut. Mitä olisi voitu tehdä, jos Troikka ei olisi puuttunut tilanteeseen? Onko muita elimiä, joiden puoleen olisi voitu kääntyä? Jälkikäteen tietysti on yksinkertaisempaa arvioida kaikkea, koska silloin hän voi tietysti ottaa huomioon mahdolliset seuraukset, joita näillä muistiolla on, jotka kolme elintä, nimittäin valuuttarahasto, keskus, Euroopan keskuspankki ja komissio ovat laatineet, mitä vaikutuksia näillä siis on ollut. Ja seuraavaksi on tietysti riippuvaisia siitä, minkälaisia sopimuksia maat ja troikka ovat tehneet, siis ne maat, joiden tapahtumiin on puututtu. Minkälaisia sopeutuksia voidaan nyt ehdottaa sopimusten toimeenpanossa, siis näiden sovittujen toimenpiteiden toimeenpanossa. Mehän joudumme lähtemään liikkeelle siitä, että toisaalta, että kaikki olisi kerta, yhdellä kerralla lyöty lukkoon. Miten näissä maissa voidaan nyt toimia, jos uusi puuttuminen tilanteeseen olisi tarpeen, miten voidaan ylläpitää näiden yhteiskuntien, näiden maiden sosiaalista mallia – mitä vaihtoehtoja on? Onko nyt olemassa vaihtoehtoja? Onko olemassa jokin mahdollisuus muu kuin nämä muistiot, sopimukset, joita on tehty? Meidän tietysti pitää katsoa, mitä talousvalinkunta tekee tässä asiassa. Se on siis käynyt tutustumassa tilanteisiin näihin, näissä ohjelmamaissa – Portugalissa on tarkoitus käydä ensi vuoden alussa. Sitten on tietysti ollut myöskin asiantuntijoita, joita on kutsuttu ensi vuoden alussa. Silloin heitä tullaan kuulemaan. Nämä asiantuntijat ovat eri ryhmien nimittämiä. Ja mahdollisesti pitäisi myöskin pohtia sitä, olisiko suunnit suunniteltu toiminta, jota talousvaliokunta on tekemässä, sellaista, mitä voisin yhdistää meidän toimiimme. nyt näissä ohjelmamaissa pitäisi, niitä pitäisi ehkä täydentää niin, että mukana olisi myöskin edustajia työllisyysvaliokunnasta. Vielä lopuksi seuraavaa. Ei siis pitäisi pelkästään arvioida seurauksia, eikä menestystä, vaan pitäisi myöskin katsoa, mikä oli lähtötilanne, mitä tarpeita ohjelmamaissa oli, joissa on ollut Troikan puuttuminen asioihin. Kiitos Marian Harkin ja Zuber. Thank you very much and... Uh, Kiitoksia. Kiitos esittelijälle. Voin puhua hyvin lyhyesti. Tämän asian suhteen toki on vielä paljon tekemistä. Minä tulen maasta, jossa Troika on ollut edustettuna ja viime sunnuntaina jopa juhlittiin sitä, että Troika poistuu maastamme. No, se ei kuitenkaan unohdu, vaikka poistuisikin. Työtä on vielä paljon tässä aiheessa, joten ihan vain muutama suoraviimainen kommentti. Ensinnäkin arvostan sitä, että esittelijä on lähtenyt liikkeelle perehtymällä itse perussopimuksiin ja sen artikloihin ja siihen, miten niiden pitäisi toimia perustana, jolle Euroopan politiikka rakentuu. Erityisesti artikla 9 on tällainen, niin kuin jo sanoin, ja sanonpa vielä uudelleenkin, että minä olen todennäköisesti ainut jäsen, joka on voinut, saanut mahdollisuuden ja yhdessä kollegoiden kanssa olen onnistunut vakuuttamaan irlantilaiset siitä, että pitäisi hyväksyä Lissabonin sopimus. Pääsyy tälle oli nimenomaan mielestäni artikla 9. Ainakin minulle on hyvin mielenkiintoista nähdä, josko tekemäni lupaus joskus sitten tuottaa tulosta. Joka tapauksessa olen tyytyväinen, että esittelijä on tästä, tältä pohjalta lähtenyt liikkeelle. Kuulen myös se, mitä kollegat ovat sanoneet. Pitää pitää kiinni toimivaltuuksistamme. Tämä on ymmärrettävää, mutta meillä on myös EU 2020-strategia. Siellä on sellaisia tavoitteita, jotka ainakin osittain, jos ei kokonaankin, kuuluvat meidän toimivaltuuksiimme. Me emme lähde liikkeelle tyhjästä. Me voimme mitata sitä, mitä on tapahtunut suhteessa siihen, mikä tavoitteemme oli ja voimme myös katsoa sitä, mitä muissa jäsenvaltioissa on tapahtunut. Esittelijä totesi, että ainut seikka, jossa ei ole saatu kielteisiä kokemuksia, on koulun keskeyttäminen. Oppilaat ovat koulutuksen piirissä pidempään, koska he eivät löydä työpaikkaa. Monet Irlannista myös lähtevät ulkomaille. Täytyy katsoa siis lähtötilannetta. Lähtötilanne on erilainen eri jäsenvaltioissa. En halua tässä Irlantia liiallisesti korostaa. Tämähän pätee myös muihin maihin, mutta BKT 2007 äh, on pienentynyt 30 prosentilla, eli eri maat lähtivät liikkeelle eri tilanteesta. Pitää katsoa, mikä tulos olisi ollut, jos Troika ei olisi puuttunut tilanteeseen. En ole varma, pitääkö tähän nyt perehtyä, mutta sitä nyt ei ainakaan voi jättää huomiotta, sanotaan näin. Eli tämä puheenvuoro oli tästä näkökulmasta tervetullut. Ja viimeisin kommenttini. Olen muuten pitkälti samaa mieltä esittelijän kommenteista. Komission sen Andor on varsin tiukkoja kommentteja esittänyt tältä alalta, kun puhumme Troikan toimista. Yksi seikka, johon Troika nyt nyt keskittyä, on työmarkkinauudistukset. Ja komissio on todennut, että tähän pitäisi keskittyä, ei niinkään äh, työmarkkinapolitiikkaan. Ja olen tästä samaa mieltä. Jos nyt voimme tästä jotakin ottaa opiksi, niin pitää katsoa nykytilannetta ja todeta, että Okei, nämä ovat toistaiseksi aikaansaadut tulokset. Haluammeko jatkaa tällä reitillä? Haluammeko enemmän lisää tätä samaa? Nyt kun sitten annamme oman kantamme asian, niin onko sillä minkäänlaista vaikutusta vai puhummeko me vain omassa piirissämme? Tämäkin on tärkeä seikka. Joka tapauksessa kiitos esittelee erinomaisesta työstä toistaiseksi. Suber et puis Edith Estrella. Minä Suber ja sitten Edith Estrella. Kiitos puhemies. Aluksi haluaisin kiittää esittelijää ja viitata siihen, että se perusta, jota hän on työlle nyt antanut, on sellaista, jota pitää, voidaan pitää myönteisenä kokonaisuudessaan. Me voimme olla yhtä mieltä diagnoosista, jonka hän on esittänyt. Tietysti me haluamme osaltamme myöskin parantaa ja syventää tätä perustana olevaa paperia. Minä olen varjoesittelijä GUE-ryhmän puolesta ja olen portugalilainen. Ja luultavasti tämä tulee vaikuttamaan siihen, miten minä tähän suhtaudun, koska totta kai itse olen voinut omissa nahoissani kokea, mitä on tapahtunut. Sama koskee tietysti myöskin minun valitsijoitani. Hekin ovat voineet kokea tämän omissa nahoissaan. No sitten Portugalista. Nyt voidaan todeta, että Portugali on syvimmässä lamassa historiansa aikana ja työttömiä on 1,5 miljoonaa ja köyhyyden taso on hyvin korkea, kuten tässä kertomuksessakin mainitaan. Investoinnit ovat 50-luvun tasolla. Siis vaikka me nyt pyrkisimme jotenkin jakamaan tätä ja irrottamaan työllisyyden ja taloudellisen tilanteen, niin välillä kuitenkin on olemassa yhteys. Me emme voi näitä asioita pitää minun mielestäni täysin erillään toisistaan. Mutta jos me otamme huomioon sen, mikä on tilanne sosiaalisten kysymysten osalta, työllisyyskysymysten osalta, uskoisin, että tärkeintä kuitenkin olisi se, että työntekijöiden riisto lisääntyy ja että ja saavutettuja sosiaalisia etuuksia pyritään heikentämään. Vuoden 2014 osalta tarkoitus on, että budjettia leikattaisiin 4,4 miljardilla eurolla. Tämä on neuvottelujen tulos, jota on käyty Troikan kanssa. Tämä merkitsee lisäleikkauksia työntekijöille – palkkoissa ja myöskin siinä, miten julkisella taholla toimitaan. Tämä merkitsee myös sitä, että on vähemmän sosiaalisia palveluita, vähemmän kouluja, vähemmän kulttuuria ja vähemmän myöskin varoja käytettäväksi alueellisella tasolla. Saman kuitenkin on myöskin kysymys siitä, että miljoonia euroja käytetään velkojen maksamiseen, kun on kysymys julkisten ja yksityisen tahojen kumppanuudesta, ja siinä julkiset ja yksityiset intressit sekoitetaan toisiinsa. Sitten on myöskin yksi kysymys, joka haluaisin ottaa esille, joka myöskin on mainittu tässä raportissa, nimittäin se, että työehtosopimusneuvotteluja ei noudateta ja että helpotetaan irtisanomisia. Siis vaikka palkkoja leikattaisiin, niin siitä huolimatta tapahtuu helpotuksia siinä, miten voidaan irtisanoa työntekijöitä, mikä johtaa puolestaan siihen, että palkat laskevat entisestään, koska jos on helpompaa potkia ihmisiä pihalle, silloin voidaan lisätä myöskin painostusta, joka kohdistuu työntekijöihin. Tilastot, niitä usein ähm, sormeillaan. Esimerkiksi maahanmuutolla on vaikutus tilastoihin. 2013 130 000 työntekijää on muuttanut pois Portugalista ja yksi kysymys, joka myöskin liittyy köyhyyteen, koskee sitä, että Portugali on kolmanneksi viimeinen, mitä tulee yksityiseen kulutukseen. Silläkin on vaikutusta tilanteeseen, jossa väestö on ja siihen, miten köyhyyttä esiintyy. Totta kai talouden tilanteilla on myöskin välitöntä vaikutusta työntekijöiden asemaan. Monet yksit, julkiset yritykset yksityistetään, tällä hetkellä on postia yksityistämässä ja muistiossa, joka on tehty, on suunniteltu myöskin lentoyhtiön yksityistämistä. Sillä on tietysti vaikutusta myös työntekijöihin. Monet tulevat menettämään työpaikkansa. Minä en tiedä, missä valiokunnassa sitten on tarkoitus käsitellä poliittisia kysymyksiä, esimerkiksi eh, Troikan demokraattista oikeutusta siinä, miten se itse asiassa pakottaa hyväksymään tiettyjä poliittisia ratkaisuja, mikä johtaa siihen, että tavallaan eh, kierretään meidän perustuslakimme mukaisten elinten toimintaa. Ja tässä eh, tilanne on se, että kansalaisilta viedään oikeuksia. Tämä on asia, joka pitäisi ottaa esille perusopimusvaliokunnassa. Ja lopuksi haluaisin vielä viitata siihen, että minusta on oikein, että tässä tilanteessa, jossa valuuttarahasto ja Euroopan keskuspankki ovat toimineet tuolla. nähdä, mitä on tapahtunut Etelä-Amerikassa. Sielläkin valuuttarahastossa puuttui asioihin – mutta oli kuitenkin se tilanne, ollut muita mahdollisuuksia. Minusta näyttää siltä, että tässä ollaan menossa yhä enemmän samaan suuntaan. Jos EU todellakin haluaa auttaa vaikeuksissa olevia maita, sen pitää ryhtyä neuvottelemaan uudestaan velkajärjestelyistä. velka, sen velkojen hoitaminen pitäisi yhdistää elinkustannuksiin. Pitäisi olla jonkinlainen indeksi. Minä olen mikään talousasiantuntija, mutta kuitenkin se tämä olisi, pitäisi olla mahdollista. Alors, euh, No niin, ja sitten Edith Estrela Madeli hänen jälkeen. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin aluksi onnitella esittelijää hän tekee erittäin hyvää työtä tässä. Olen hänen kanssaan aivan yhtä lailla huolestunut. Ja olen sitä mieltä, että sosiaaliset näkökulmat ovat aina olennaiset tämän tyyppisessä asiassa. Ei voi kuvitella, että arvioidaan pelastuspaketin seuraamuksia analysoidessa, eh, että jätettäisiin ulkopuolelle sosiaalinen ulottuvuus. Itse asiassa, jos nyt katsotaan, niin hyvinvointivaltion eh, ikävimmät seuraukset ovat eh, ikävä kyllä selkeimmät tässä valmistelija jo sanoi, samoin kuin muut ovat puhuneet siitä, että lisääntyvät köyhyys ja sosiaalinen epätasa-arvo ja eh, lisääntynyt työllisyys ja varsinkin nuorisotyöttömyys eh, eh, ovat hyvin vakavia asioita ja haluaisin mainita, että tällä tavoin on hyökätty keskiluokkaa vastaan. Keskiluokkaa nimenomaan on uhrattu valtavasti hallitusten, eri hallitusten nämä poliittisten päätösten takia ilman, että Troikka edes on siihen puuttunut. Ihmiset näistä tietenkin joutuvat seuraukset kärsimään, mutta miten pitkälti tässä Troikka on toiminut ja miten pitkälti ovat hallitukset tehneet päätöksiä? silloin, kun on pyritty tiettyihin tavoitteisiin. Mutta tässä ei ole määrätty mitään yhtä tiettyä keinoa päästä tavoitteisiin. Tässä on noudatettu budjettikuria äh, ilman, että siinä olisi mitenkään otettu huomioon äh, talouskasvua ja työllisyyttä. En ymmärrä, miten Eurooppa-tasolla tai kansallisella tasolla meidän johtajamme eivät missään vaiheessa ole oikeastaan kuulleet niitä suosituksia, joita tulee merkittäviltä taloustutkijoilta, joissain tapauksissa jopa Nobelin palkinnon voittajilta. He ovat sanoneet, että kuri, budjettikuritoimit ovat ovat liiallisia ja niillä on vuosikymmenien ajan seurauksia. Meidän pitää siis lopettaa tällaiset kuritoimet ja ne eivät ole ratkaisseet ongelmia, ainoastaan luoneet uusia ongelmia ja lisänneet eroja rikkaiden ja köyhien, köyhien välillä. Niin mä, äh, suureksi hämmästykseksi omassa maassani rikkaat ovat vain rikastuneet ja köyhät köyhtyneet viime aikoina. 25 uutta miljonääriäkin on tullut esiin. Portugalissa menee huonommin kuin 2011, jolloin tämä sopeutusohjelma alkoi. No aivan totta. Tämäkin pitäisi mainita. Että jotkut miettivät näitä Troikan toimia ja Troikan olemassaoloa ylipäänsä, e, eivätkö ne vaaranna perustuslaillisia periaatteita oikeastaan, koska periaatteessa Troikan toiminta – on tiettyjä poliittisia päätöksiä vastaan, varsinkin kun puhutaan sosiaalista mallista. Ja tätä kautta hyvinvointivaltio korvautuu ikään kuin avustusvaltiolla, avustusjärjestelmillä – Tässä tulee täysin uusi kuva hyvinvointivaltiolle, mukaan lukien terveydenhoito ja koulutus. Minulla on tästä kyllä hyviä esimerkkejä mielessäni. On aivan ilmeistä, että Troika ja ne tahot, jotka Troikan taustalla ovat ja rahoittajat voittavat aika lailla, tienaavat tällä toiminnalla. Portugali esimerkiksi maksaa rangaistusmaksuja, jotka ovat yhtä korkeat kuin esimerkiksi kansanterveysmenot. Meidän pitää olla nuorista huolissamme, koska Atalin mukaan eurooppa tasolla mennään huonosti, on, on, ovat asiat huonosti lähtevätkö nuoret sitten Euroopasta vai lähtevätkö vallankumoukseen vai miten toimivat. Ilmeisesti jotkut nuorista joutuvat ryhtymään toimenpiteisiin, vallankumouksellisiin toimiin. Minä toivon, että kiinnitetään huomiota nuorison tulevaisuuteen, koska nuoriso ilman tulevaisuutta ja ilman toivoa Euroopassa. Nuoriso, joka huomaa, että unelmat muuttuvat painajaisiksi, saattaa viedä meidät äärimmäisiin tilanteisiin. Kiitos. Karima Deli, puis... Seuraavaksi Karima Deli ja sitten Elin Merci, Madame la Présidente. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos ensinnäkin teille, koska tämä valiokunta aloite mietintö on toden totta tarpeellinen. Näinä aikoina Eurooppa on helppo syntipukki. Nyt on se tuntuma, että Euroopasta yhä harvemmin tulee hyviä uutisia. Ja tämä mietintö on kyllä hyvä uutinen. Haluan siis kiittää edustaja Serkasta. Tämä mietintö ei saa olla sellainen, että se nostaa esille vain niitä pettymyksiä, joita näissä maissa on, vaan täytyy toimia myös jonkinlaisena rohkaisuna. Toki virheitä on tapahtunut näin, tämän budjettikurin toteuttamisessa, aivan erityisesti. Paljon on vielä työsarkaa, mutta Kun puhutaan troikasta, niin taustalla ajatuksena on aina se, että kansalaiset Euroopassa joutuvat kiristämään vyötään myös tulevina vuosina ja budjetteja leikataan erityisesti sosiaalipuolen menojen kohdalla. Näin ollen siis toisaalta jotkut hyötyvät uudelleen käynnistymisestä taloudessa – ja toiset taas eivät ole mukana tässä nousussa millään tavalla. Oikeastaan tässä mietinnössä nostaisin esille useampiakin seikkoja. Tässä ei mainita ollenkaan kiinteistökuplia, vaikkakin eh, sosiaaliset kysymykset halutaan nostaa käsittelyyn. Kun esimerkiksi Troika vaatii sitä, että käsitellään näitä kysymyksiä, niin sitten kuitenkin Kreikassa ihmiset joutuvat kaduille, kun yrittävät maksaa asuntolainaansa, eikä siinä, eivätkä siinä onnistu. Eli tämä ongelma täytyy nostaa esille. Ja toinen seikka, josta olemme muistuttaneet, on työllisyyskysymys. Meidän valiokuntamme on tehnyt supermietintöjä tulevaisuuden työpaikoista ja siitä, mikä meitä odottaa energiaa ja ympäristöalan muutosten kautta. Tässä mietinnössä suositusten on oltava hyvin vahvoja. Me puhumme häiriö vahvasta talouden sektorista, sosiaalitaloudesta, yhteiskuntataloudesta ja halusta älykkäällä tavalla uudelleen teollistaa Eurooppaa. Tämä seikka minusta pitäisi nostaa esille. Ja sitten varsinainen ongelmakysymys liittyy sosiaalisiin investointeihin. Tämä nyt on vain kysymys, jonka minä nostaisin esille tämän mietinnön yhteydessä. Jos pyytäisimme komissiolta tutkimusta siitä, että jos kaikki velan, käyttöön, velan hoitoon käytetyt rahat käytettiin sosiaalisiin investointeihin, niin eikö Eurooppa voisi paljon paremmin? Sitten vielä viimeinen puhuja. Kiitos puheenjohtaja. Minulta tulette kulma vain yhden lauseen. Herra Karas sanoi tänään, että troikka on hätäratkaisu, mutta hätäratkaisukin on sellainen, että edes talouspoliittinen hätätilanne ei ole mikään perustelu sille, ettei kunnioitettaisi perusoikeuksia eikä sosiaalisia perusoikeuksia. Tämä on tällä hyvin selkeästi esille tuotu tänäänkin ja kiitos siitä. Kiitoksia. Haluaako komissio vielä puheenvuoron? Ei halua, joten nyt annan vielä valmistelijan puhua lopuksi. Yo siento mucho que la comisión Kiitos. Olen pahoillani siitä, ettei komissio puhu, mutta minun mielestäni on vahinko, ettei se ole puhunut mitään moneen vuoteen. Komissio on allekirjoittanut tämän asiakirjan ilman, että ollaan keskusteltu edes tästä keskitetysti ja näin IMF-nimissä, EKP-nimissä. Ja sen sijaan, että oltaisiin Eurooppa-tason johtajia, niin teidän kannattaisi todellakin lukea tämä asiakirja eh, ja voitte huomata, että tässä on vakavia vahinkoja. Haluaisin kiittää kaikkia kollegoita panoksesta ja onnetteluista. Haluan vakuuttaa teille, että jatkossa otan huomioon kaikki näkökohdat, jotka otatte esiin. Joka tapauksessa muutamalla sanalla näistä kysymyksistä, joita pitää vielä selkeyttää alusta lähtien. On aivan totta, että meillä on kaikilla, aivan kuten täällä kommentoitiin, meillä on sellainen tuntuma, että tämä Troikan kysymyksen käsittely kolmessa valiokunnassa, tämä kuvailee hiukan tätä yleispoliittista ilmapiiriä mutta emme saa sosiaalisia kysymyksiä käsiteltyä tällä tavoin. Ja aivan kuten aikaisemmin sanoi Edith Strela, voimme analysoida seurauksia mutta tässä kolmessa valiokunnassa ja aivan ilmeisestikin tämä kriisikysymys, aivan kuten vastaus sanoi, sen syyt, julkinen velka, nämä ovat keskusteluaiheita, jotka liittyvät kriisin syntyyn Ekonissa ja Afkossa pitää näitä myös käsitellä ei meidän tietenkään tarvitse olla tässä hiljaa, mutta meidän lausunnossamme ei olisi oikeastaan järkevää puhua muista kuin sosiaalisista kysymyksistä. Ehkä tästä syntyy keskusteluja, jotka eivät välttämättä ole kovinkaan hedelmällisiä, mutta sen sijaan saisimme aikaan konsensuksen näistä sosiaalisista seurauksista, joten jollakin tavoin minä pyytäisin tässä rajoittumaan tarkistuksissa niin, että puututaan ainoastaan puheenjohtajakokouksen äh, määrittämiin asioihin, eli sosiaaliset kysymykset ja työllisyys, äh, köyhyys. Ja me puhumme tässä myös äh, ehdollisuudesta ja ehdoista ohjelmamaiden osalta, minkä tähden näiden maiden politiikka on ollut ehdollistettua. Ja ja meidän pitää miettiä, missä määrin äh, pankki, jolla on muitakin tehtäviä, sen, minkä tähden äh, sen pitää laatia näitä suuntaviivoja ja he haluavat olla hyvin itsenäisiä, mutta eivät salli sen, että jäsenvaltiot ovat äh, lähteneet itsenäiselle tielle päästäkseen näihin tavoitteisiinsa. Ja näin on sopeutettu toimintaa katsoen omaa kansallisen tason politiikkaa. Esimerkiksi Portugali on rangaistu näissä kysymyksissä, jotka liittyvät suvereenin maan perustuslakiin. Nämä ovat sellaisia kysymyksiä, jotka kannattaa muistaa. Ja niinpä, Regina, en usko, että meidän pitää keskustella rahoitustilanteesta tai vastaavasta. Olen aivan varma, että tässä tarvittiin ohjelma näitä maita varten, mutta ehdollisuuden haluan kyseenalaistaa nämä ehdot, jotka on asetettu tuelle ja myöskin eh, peruskysymykset esimerkiksi eh, perusohjelmat, jotka liittyvät, eh, liittyvät hyvinvointivaltioon ja se, että näitä rakenteita tuhotaan. Tämä nähdään keskustelussakin, että Euroopan neuvosto on joutunut törmäämään peruskysymyksiin, jotka liittyvät sosiaalisen peruskirjaan. Siinä on vaarannettu tietyt perusoikeudet ja perusnäkökohdat, kun lähdetään hakemaan talouden tasapainoa. Siinä komission ei pidä unohtaa muita tavoitteita, koska ne ovat olennaisen relevantteja. Tässä pitää miettiä kaikkia tarpeita mutta mitään ei olla tehty, jotta olisi ennakoitu tai arvioitu eh, seurauksia. Eh, siellä on eh, varmasti satoja sivuja, mutta ei yhtään sanaa, joka liittyisi sosiaalisiin seurauksiin niiden osalta, jotka ovat köyhimpiä ja huonommassa tilanteessa. Ja järkyttävää, että siinä on allekirjoittajana Olli Rehn, komissaari. Ja sitten Rova Hakin, olen aivan samaa mieltä teidän kanssanne. Jäsenvaltioiden välillä on eroja ja ne ovat yllättäviä. Miten on mahdollista, että on niin asymmetrisiä ne tilanteita ja silti on ikään kuin samanlaiset mallit. Kaikille on tyrkytetty sitä samaa yhden koon mallia. Ja tässä on esitetty sellaisia vaihtoehtoja, jotka monissa tapauksissa esimerkiksi tämä teollisuusmalli, eläkemalli, milloin näistä nyt keskustellaan, esimerkiksi Espanjassa eläkejärjestelmä, siinä on ylijäämää merkittävästi ja sitten on sellaisia maita, joissa on valtavasti vajetta mikä tähden tässä ei ole otettu vaatimuksia huomioon. Tässä on paljon ratkaistavaa vielä. Ja aivan lopuksi vielä haluan, että tässä tärkeintä on se, että meidän täytyy katsoa tulevaisuuteen ja katsoa, miten voidaan korjata näitä, näitä ongelmia, joita on syntynyt. Ja kun tulee jatkossa kriisejä, niin meidän pitää oppia virheistämme. Pitäisi olla vaihtoehtoinen ohjelma, ja vaihtoinen, vaihtoehtoinen ohjelma olisi eurooppalainen. Tämä ei, tämä ei ollut eurooppalainen tarvitaan eurooppalainen ohjelma, elvytysohjelma, jotta puututaan näihin epäsymmetrisiin tilanteisiin. Ja näin on syntynyt myös yksityistä velkaa julkiselle taholle. Me tarvitsemme eurooppalaisen ohjelman, jotka, joka ottaa huomioon eurooppalaiset arvot. Me olemme osa yhteisöä, eikä ole nyt riittävää, että pitää todellakin sulkea, sulkea sairaaloita ja lähteä aivan vastaaviin toimiin. Meillä pitää olla vaihtoehtoja. Näille toimenpiteille pitää löytyä vaihtoehtoja, kun on nähty, minkälaisiin seurauksiin ne ovat johtaneet. Tässä ei olla toimittu sen tähden, että saadaan ratkaistua ongelmat. Tässä on nämä ollut eri hyväksi käyttäjiä. Lainanantajat ovat käyttäneet hyväksi tilannetta, asettaneet ehtoja ja seuraukset näkyvät vielä kymmeniä vuosia. Ja varmasti nyt kaikki ymmärrämme nämä ongelmat. Minä odotan teidän tarkistuksianne ja yhteistyötä. Ja on tärkeää, että voimme hyvin analysoida, mitä on tapahtunut. Ja tällä tavoin tulevaisuutta varten voimme oppia. Tässä on tehty niin paljon järkyttävää, paljon virheitä. Kiitoksia. Ähm, Kiitoksia tästä valmistelijalle. Ymmärrän kyllä, että kaikkien pitäisi noudattaa myös valiokunnan toimivaltuuksia. Ja tässä on sellaisia näkökohtia, vaikka ne liittyvätkin menetelmiin, ovatko ne meidän valiokuntamme toimivaltuuksissa sitten. Me olemme useaan otteeseen toimineet, tuomineet Troikan toiminnan ja olemme olleet pahoillamme siitä, että ilo ei ole ollut mukana tässä toiminnassa. Tämä on sellainen aihe, jonka voimme ottaa esiin varmasti tarkistusten kautta. Puhun vielä Ekon valiokunnan puheenjohtajan kanssa, että meidän valiokuntamme haluaa muistuttaa siitä, että aivan kauden alussa Euroopan parlamentti, silloin itse olin vastuussa tästä kriisipaljokunnan mietinnöstä. Siinä oli vaihtoehtoja, jonka avulla olisimme päässeet tästä eri talouksien eriarvoisuudesta sen sijaan, että mennään laman kautta ja budjettikurin kautta niin, että kaikista heikoimmat joutuvat kärsimään. Varmasti tämä tulee esiin myös tarkistuksissa. Me emme puhuneet teknisestä näkökohdasta. Tämä lausuntoluonnos on valiokunta aloitteinen ja nyt täytyy, pitää, täytyy ottaa huomioon myös tiukka aikataulu ja tämä on otettava huomioon. Tässä on kuitenkin menettelytapa kysymys, joka liittyy johdantosan kappaleisiin. Tässä on käsitteillä jo luonnos, mutta tässä pitää viitata vielä Ekon valiokunnan kuulemistilaisuuteen ja puheenjohtajakokoukseen. Meidät olisi pitänyt ottaa mukaan tuohon tilaisuuteen ja minä ehdotan, että Ymmärrän kyllä, että aiotte esittää nämä ikään kuin äh, tarkistuksina, äh, mutta on tärkeää, että äh, laitatte ne jakeluun, vaikka se onkin vasta englanniksi käytettävissä. Annatte sen kollegoille, jotta kollegat ottavat huomioon tämän sitten, kun esittävät tarkistuksia tai antavat panoksensa myös näihin kohtiin. näihin alakohtiin, joita on lausunnossa. Ja nämä asiat voidaan varmasti hoitaa sähköpostitse, jotta asia selkenee. Ja sitten menettelystä vielä siinä määräaikatarkistuksille yleisesti, koska siinä voi tehdä lomillakin sitten töitä määräaikatarkistuksille 15. päivä tammikuuta kello 12. Me tarkastelemme kolmas helmikuuta näitä tarkistuksia, kompromisseja 12. helmikuuta ja äänestämme seuraavana päivänä valiokunnassa 13. päivä helmikuuta ja mennään maaliskuussa täysistuntoon. Voisi, voisi kuvitella, että rinnakkain tehdään sitten töitä talous- ja raha-asian valiokunnassa. Siellä Otmar Karas ja Lim Oang Nok tekevät siinä töitä. Ja haluan muistuttaa vielä, että 9. päivä tammikuuta meillä on kuulemistilaisuus, erityiskuulemistilaisuus valiokunnassamme, jonka, jossa me kuulemme asiantuntijoita. Ja asiat liittyvät nimenomaan tähän lausuntoon. Ja Ekon valiokunnassa on aloite, että järjestetään erityiskuuleminen, jotta kuullaan työmarkkinaosapuolia. Ja jos näin on, niin me pyytäisimme, että ainakin tämä kuulemistilaisuus järjestetään yhteisesti. Oikein hyvä. Jos ei ole muita kommentteja Anteeksi, vielä esittely, olkaa hyvä. Haluaisin, äh, hyvä puheenjohtaja, kertoa jäsenille, äh, että LinkedInissä on avattu keskusteluryhmä tästä lausunnosta ja äh, siihen voi antaa aina oman panoksensa. Alors, euh, comme, euh, le... Oikein hyvä. Työllisyysvaliokunta puhuu e-, etukärjessä innovaatioista sosiaalialalla myös muilla aloilla, joten me olemme käynnistämässä pilottihankkeen ja juuri tässä lausunnossa mennään tälle tielle. Te olette ensimmäinen, joka käyttää tällaista lisäarvoa parlamentissa te olette sitten eturintamassa innovaatioissa ja te muistutitte tästä ajatuksesta, että juuri tässä asiassa meillä on internetlinkki, jonka avulla ne, jotka seuraavat webstreamingissä, voivat kommentoida ja mahdollisimman pitkälti tästä tulee myös konkreettisia ehdotuksia. Tämä kohta vietiin nyt päätökseen ja olemme tulossa budjettipakettiin. Esittelen teille 2012 vastuuvapaudet viisi lausuntoa yhteiskeskustelun näistä asioista aivan ensiksi EUn yleinen talousarvio, Euroopan komissio, sitten Euroopan koulutussäätiö, sitten Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto, elin- ja työolojen kehittämissäätiö ja ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus. Me tietenkin saamme tähän johdantoa talous Niin on aivan ilmeistä, että tänä vuonna tilintarkastustuomioistuin oli sitä mieltä, että budjetissa oli useita virheitä ja näin valvontatoimet kulujen osalta onnistuivat, olivat tehokkaita ainoastaan osittain, koska 2012 vuoden osalta – Siinä näkyi äh, kaiken kaikkiaan äh, virhetaso, joka on paljon korkeampi. Äh, maksujen osalta 3, 48 prosenttiin ja työllisyys- sosiaalikysymyksissä tilanne on parempi, mutta se on noussut, koska sielläkin on menty 2,2 3,5 kahteen, eli siinä on nousua yksi prosentti. Ja sitten meidän toimivaltuuksissamme budjetti Euroopan sosiaalirahaston osalta 97 prosenttia kuluista työllisyys- ja sosiaalikysymyksissä ovat keskittyneet 2012 vuodelle muut menot ovat sellaisia, että ne on laajalti rahoitettu tukien kautta, joita ovat kyseiset järjestöt myöntäneet. Pääasialliset vaarat, joita tässä on, nimenomaan nämä Euroopan sosiaalirahaston menot, ja ne liittyvät myös kuluihin, investointikuluihin ja henkilöstökuluihin, esimerkiksi koulutukseen. On myös yhteisrahoitusta, on monia toimijoita ja se saattaa johtaa ongelmiin, mutta tämä liittyy tietenkin tämän politiikan alan erityisnäkökohtiin. Aivan yleisesti tilintarkastustuomioistuin toteaa, että tämä, tätä on tarkastettu ja todettu osittain tehokkaaksi ja on sitä mieltä, että 2007-2013 kaudella virhetaso on noin 3,2 prosenttia ja voisin muistuttaa vielä siitä, että näitä täytyy tarkastella täysin avoimesti näitä tuloksia, mitä tulee sitten meidän politiikan alaamme. Tilintarkastustuomioistuin suosittelee komissiolle, että se ottaa huomioon tiettyjä heikkouksia, jotka on todettu ensimmäinen tarkastelutaso pyynnöissä. En tiedä, äh, onko asia näin varsinaisten toimijoiden mielestä, mutta näin on sanonut tilintarkastustuomioistuin. Ja äh, tuomioistuin ottaa esiin myös äh, mahdollisuuden, että tarkastettaisiin tukikelpoisuussääntöä, jotta saataisiin aikaan yksinkertaistuksia koska ollaan sitä mieltä, että virhetaso nousee, kun järjestelmät ovat liian monimutkaisia. Tässä ehdotetaan myös, että edistetään yksinkertaistettuja sääntöjä, koska se vähentää virheriskejä. Mitä tulee sitten lausuntoluonnoksiin, siinä otetaan huomioon varsinkin se, että valvonta ja täytäntöönpanotoimet, jotka liittyvät e, lähinnä Euroopan sosiaalirahastoon, niiden pitää olla Eurooppa 2020 strategian kanssa tasapainossa ja niissä pitää ottaa huomioon myös Euroopan talouden ohjausjakso. Tämä lausuntoluonnos Siinä otetaan esiin ehdotuksia, joiden avulla saadaan vähennettyä virhetasoa ja eh, ollaan tyytyväisiä siihen, että on käynnistetty eh, ohjelma Your First Job. Eh, se on innovaatio ja aivan samoin ehdotetaan, että sopeutetaan tukea kaikista vähän vähävaraisimmille eh, tietty valvontamenetelmä, joka sopeutetaan eh, tähän ohjelmaan osallistuville. Sitä ei voida verrata muihin ohjelmiin, eh, varsinkin ESRssä. Tässä tarvitaan tiettyjä valvonnan sopeutustoimia. Mitä tulee sitten näihin virastoihin, niin kuin tiedätte, niitä on tässä nyt neljä kappaletta – Ja kaiken kaikkiaan 2012 vuonna nämä äh, virastot ovat äh, vastanneet vaatimuksia operatiivisesti. Mitä tulee äh, Tessalonikin virastoon, me olemme tyytyväisiä siihen, että lopultakin on nimitetty johtaja tähän virastoon. Mitä tulee Torinon virastoon, niin me eh, huomioimme toimenpiteet, joiden avulla pyritään eh, parantamaan eh, varainhoitoa tässä virastossa ja olemme tyytyväisiä avoimuustoimiin, joita on käytetty 2005, 2012 rekrytoinnissa, mutta lisäisin kyllä tähän vielä sen, että 2013 on kyllä ongelmia vaikka olemme tyytyväisiä merkittävästi siihen, että tämän viraston johtaja Marlan Servan, hänen kauttansa on jatkettu, mutta menettelyt, jotka vallitsevat tässä virastossa, samoin kuin toimielinten välisessä sopimuksessa, ajatellen virastojen johtajien nimittämistä. ei ole täysin noudatettu, koska meitä ei kuultu eikä eikä meihin otettu yhteyttä tässä kauden pidennyksessä. Me olemme nyt vuodessa 2013, että näin on jo tapahtunut, ja me mainitsemme tämän asian tässä vastuuvapauslausunnossa. Sitten kolmas virasto. Niin, ja vielä viimeinen tästä edellisestä virastosta, vaikka tämä tuli esiin 2013, niin ehdotamme, että olemme tyytyväisiä siihen, että saatiin päätös toimipaikasta. Sitten kolmas virasto, Dublinin virasto, eli ja työolojen kehittämissäätiö. Tässä on suunnittelutoimia suunnittelemattomia toimia, se ei saattaa olla ongelmana myös työohjelmassa. Ja sitten neljäs virasto, joka on Vilmaan virasto, ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus. Siinäkin on löydetty toimipaikka. Olemme tyytyväisiä ja tässä suhteessa pitää huomioida myös se, että on mahdollisuutta edetä siinä, että viedään päätökseen myös tarjouskilpailut ajoissa ja kaiken kaikkiaan kaikista virastoista, mitä tulee niiden tuloksiin ja varainhoitoon, ehdotan, että meidän osaltamme on nyt tärkeää, että vastuu ja meidän pitää keskustella tästä asiasta ja saada sille ohjelma. Nämä neljä viisi vastuuvapauslausuntoa ja siitä nyt keskustelu. Kuka haluaa puheenvuoroja? Haluaako komissio vielä puheenvuoron? Marian Haakin. Madam Chair, you've... Puheenjohtaja, te hyvin vähän meille sanottavaa. Tämä oli hyvin kattava hahmottelu siitä, mitä on käsillä. Ainoa kommenttini olisi, että mitä tulee vastuuvapauteen teidän esityksenne kohdassa kolme, jossa me katsoisimme se 2012. No, not the agency the... Siis komissio, ei mikään virasto, jossa puhutte siitä, että pitäisi kat- seurata lähdösvälineitä sosiaalirahastoa ja niin edelleen, että meidän pitäisi katsoa, miten niiden toiminnan tulokset ovat olleet, mitä ne ovat suhteessa Euro 2020 strategiaan. Tämä on jotakin, mikä on hyvin tärkeää ja liittyy siihen, mitä juuri kesku, mistä juuri keskustelimme muutama hetki sitten. Me voisimme katsoa, miten voisimme omalta osaltamme antaa oman panoksemme asiaan. Kuulin myös, mitä sanoitte pääriskeistä, joita on tilintasustumistumen mukaan, ja sitä, miten osa kustannuksista on sellaisia, että ne eivät ole konkreettisia ja tarvitaan yksinkertaisemmista kansallin sääntöihin. Eli miten voidaan yksinkertaisesti, että saman aikaan varmistetaan sitten se, että meillä on se, että noudatetaan täysin sääntöjä. Mutta parlamentin me näemme kaksi puolta. Me olemme niitä, jotka painavat erilaista nappia, kun katsotaan vastuvapauksia, vaikka me tiedämme, että on asioita, jotka ovat ongelmallisia, mutta kuulemme kansalaisilta kuitenkin byrokratiasta ja niin edelleen, joten monessa mielessä me olemme ihanteellisia etsimään jonkinlaisen linjan, jota voitaisiin noudattaa. Mitä tulee sitten näihin virastoihin, on joitakin pienempiä asioita, jotka voin tule, joita tulen esittämään tarkistuksessa muutamista niistä, mutta yleisesti ottaen minusta olette kattanut hyvin kaiken. Merci beaucoup. Kiitos paljon. Komissio ei ilmeisesti halua puheenvuoroa, vai sitten kuitenkin? Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Alustavia kommentteja tästä luonnoksesta ja päätöslausumasta. Ensinnäkin, kun ajatellaan budjetin toteuttamista, budjettirajoitteista huolimatta maksutaso on kasvanut vuonna 2012 verrattuna edellisiin vuosiin ja se on 11,6 miljardia huipputasolla. Tämä on myönteistä kehitystä näissä olosuhteissa. Tämä tarkoittaa sitä, että olemme eh, täytäntöönpanneet ja oikeastaan enemmänkin eh, tätä alkuperäistä budjettia, joka tälle vuodelle oli määritelty. Sitten meillä on näitä erityisvälineitä, mikrorahoitus ja EURES tietyillä aloilla, joita myös voidaan selittää. Täytäntöönpanon taso kokonaisuutena ja maksujen kasvu verrattuna edellisiin vuosiin on ollut myönteinen seikka. Sitten työllisyydessä tilintarkastustuomioistuimen virhetaso 3,2 prosenttia. Se on matalin, kun otetaan huomioon komission kaikki politiikan alat. Aivan niin kuin totesitte, tässä on tapahtunut lisäystä verrattuna virhetasoon vuonna 2011. Silloin olimme 2,2 prosentissa. Ja tämä oli oikeastaan nähtävissä jo vuonna 2011, että näin tapahtuu. On tärkeää korostaa, että 40 prosenttia kokonaisvirhetasosta työllisyydessä liittyy yhteen ainoan jäsenvaltioon. Komissio on saman varanhoitovuoden aikana täytäntöön pannut 20 prosenttia näitä korjauksia. Eli tämä oli jo kyllä ennakkoon tiedossa komissiossa, että äh, kyseisen varahoitovuoden aikana näin tapahtuu. Meteorologisista syistä, joita mm, tilintarkastustuomioistuin noudattaa, tämä korjaus ei ole otettu huomioon tässä virhetasossa. Jos näin olisi tapahtunut, niin olisimme aika lailla vertailukelpoisessa tilanteessa verrattuna edelliseen vuosiin. No mihin toimiin sitten ryhdyttiin vuonna 2012 ja 2013? Ja mikä on tulossa seuraavalla kaudella? Ensinnäkin me olemme jatkaneet tiukan politiikan toteuttamista. Näin on ollut jo useita vuosia. Tämä pätee maksujen keskeyttämiseen takaisin perintään. Meillä on tiukka politiikka ja tästä huolimatta olemme voineet lisätä maksuvolyymia 2012 ja 2011. Oikaisuja on tehty huomattavasti 330 miljoonaa euroa 2012 ja olemme investoineet kovasti yksinkertaistamiseen. Katsomme, että yksinkertaistaminen on hyvä mahdollisuus parantaa täytäntöönpanoa sosiaalirahastossa – nykykaudella ja aivan erityisesti tulevalla kaudella. Siellä yksinkertaistamista vielä vahvistetaan. Näin ollen olemme toteuttaneet yksinkertaistamisseminaareja lähestulkoon kaikissa jäsenvaltioissa, 24 28 jäsenmaasta. Olemme edistäneet yksinkertaistamista aivan erityisesti, kun valmistelemme tulevaa rahoituskautta. Palautteen perusteella katsomme, että näkymät yksinkertaistamisaloitteiden kautta tällä ja tulevalla kaudella ovat varsin myönteiset. Saamme myönteistä kehitystä aikaiseksi rahaston täytäntöönpanon osalta. Uudella kaudella aiomme myös käyttää yhtä uusista välineistä, eli näitä nettomääräisiä korjauksia. Niillä tulee olemaan huomattava vaikutus suhteessa jäsenvaltioon silloin, kun kyse on huomattavien puutteiden havaitsemisesta äh, valvontajärjestelmässä. Sitten EU 2020-strategian mukaisesti lisää arvo sosiaalirahaston avulla heijastuu aivan täysin 2012 vuosikertomuksessamme mainitsemme sen, että yli 50 miljoonaa ihmistä oli osallistunut toimiin 2007-2011 tällä alalla. Viimeisimpien tietojen mukaan 15 miljoonaa ihmistä on saanut koulutusta vuonna 2011 mukaan luettuna 5 äh, miljoonaa nuorta. 2012 olemme saaneet 11 hakemusta äh, globalisaatiorahaston alalla. Puhutaan 42 prosentista 12 kuukauden aikana. Vaikkakin parantamisen varaa varmasti on, niin maksutaso on joka tapauksessa kasvanut ja olemme päässeet äh, alhaisimpaan virhetasoon kaikissa äh, komission noudattamista politiikan aloista. Ja tämä on totta kai työllisyyden osaston kannalta myönteistä. Nämä kaikki neljä miet- mietintöä ovat aika lailla siistejä, niissä ei ole mitään ongelmallisia kysymyksiä. Tämän myös tuomioistuin on todennut. Toki budjetin hallinnoinnissa ja siirroissa on tiettyjä parantamisnäkymiä vielä sen suhteen, miten virastot näitä asioita hoitavat ja myös täytäntöön pano tietyissä hankintamenettelyissä täytyy vielä tarkentaa äh, myös vuosikertomuksissa nousevat esille nämä kysymykset, joita tilintarkastustuomioistuin on todennut. Kiitos. Kiitoksia kovasti näistä täsmennyksistä. Olemme viime vaiheessa. Nyt tar- tarkastellaan näitä kuutta vastuuvapaus kohtaa. Kiitoksia myös Hakinille. Eh, haluan eh, mielelläni nähdä nämä tarkistuksina, jotta saamme se lisäselvyyttä näihin kohtiin, jotka mainittiin, joten tältä pohjalta määräaika tarkistuksille 7. tammikuuta kello 12, 22. ja 3. päivä tammikuuta niitä käydään läpi. Kompromissit 12. helmikuuta ja 13. äänestys ja 17. maaliskuuta sitten eh, vastuuvaliokunnassa. Eh, näin pääsemme eteenpäin esityslistalla. 26 kohta esityslistalla. Ja siinä antaisin puheenvuoron esittelijällemme, eli Bauer. Neuvoston kanssa käytävät neuvottelut työntekijöiden vapaan liikkuvuuden puitteissa työntekijöille myönnettyjen oikeuksien harjoittamista helpottavista toimenpiteistä. Ja tässä siis suhteellisen suhteellisen sujuvasti tämä menee, mutta todellisuudessa tämä onkin sitten vähän hankalampi neuvotteluteksti. Tästä esittelijälle olkaa hyvä. Thank you, Madam Chair. Kiitos puheenjohtaja. Meillä on hyviä uutisia, mutta niihin kuitenkin liittyy pientä varjoakin. Neuvottelut saatettiin päätökseen tänä aamuna kuuden tunnin keston jälkeen. Neuvottelut käytiin komission neuvoston kanssa, mutta me päätimme ne ehdollisesti. Ehdollisuudet Se merkitsee tässä tapauksessa sitä, että me aloitti, päätimme neuvottelut sillä ehdolla, että paketti, josta sovimme, se sisällyttäisi oikeudellisessa tekstissä, että olisi tällaisia yhteyspisteitä ja niiden verkosto mukaan niiden koordinointi – jäsenvaltiossa, niin tekstissä mahdollisuus myöskin tällaiseen äh. joukkokanteeseen syrjinnän vastainen toiminta äh, mukaan luettuna johdantason kappaleissa. Siis oli yllättävää se, että huolimatta siitä, että asetus joissakin kohdissa ei, ei yhdessä määräyksessä vain mainitsee nämä ongelmat, koska me tiedämme, että jotkin maat välttävät kansallisuuteen perustuvaa syrjintää ja käyttävät syrjintää, joka perustuu kotipaikkaan. Ja tällä tavoin neuvosto tiukasti oli sitä mieltä, että sitä ei pidä sisältää missään tapauksessa oikeustekstiin, lakitekstiin. Joten lopuksi kuitenkin aikaan kompromisseja. Ne eivät ole paras ratkaisu, mutta ne ovat hyväksyttävä ratkaisu. Meidän pitäisi siis nyt odottaa perjantaina tulevaa palautetta Ja jos neuvostossa sovitaan asiasta, voisimme sanoa, että meillä on ehdotus, jota on rikastutettu tavallaan, joka ei ole syntynyt helposti, joka on tiukkojen neuvottelujen tulos, mutta että tulos kuitenkin olisi tyydyttävä. Kiitoksia. Onko lisäpuheenvuoropyyntöjä? Sanoisin, että tämä neuvotteluryhmä on ollut hyvin kiireinen neuvoston kanssa. Tämä teksti on ollut vapaasti kierrossa. Me olemme panostaneet tähän paljon, jotta työntekijöiden oikeuksia noudatetaan. Tästä on hiukan karikatyyrimaisesti me odotamme tästä neuvoston kannanottoja Eh, näihin kompromisseihin. Voidaanko tällä tavoin saada päätössä tämän tekstin neuvotteluihin? Me voimme nyt palata tuloksiin Koreperin jälkeen eh, seuraavassa kokouksessamme. Eh, tämä kohta vietiin nyt päätökseen ja tulemme seuraavaan kohtaan 27 esityslistalla ottaisin esiin, että valiokunnan valtuuskunnan matka Ateenaan 29.31. lokakuuta. Siellä eh, tapasimme Kreikkaa puheen, tulevaa puheenjohtajavaltiota alkaen ensimmäinen ensimmäistä ensi vuonna. Selvitys tästä valtuuskunnan matkasta on teille välitetty tiedoksi valtuuskunnassa oli Jaslovetska, Alejandro Serkas, Steinrock, Zuber ja lisäksi Konstantinos Popakis ja Silvana Rapti paikallisista. Ja tämän valtuuskunnan matkan aikana – tapasimme vastapuolet Kreikan parlamentissa, työministerin, valtiovarainministerin ja Eurooppa-asioiden ministerin ja työllisyysasioiden johtajan, samoin kuin nuorisotakuusta vastuussa olevat tahot ja hyvin nopeasti kävimme vielä tutustumassa hankkeeseen, joka saa rahoituksensa Euroopan sosiaalirahastosta. Ja eh, siinä hankkeessa nuoriso pääsee uuden teknologian pariin työskentelemään. Muistaakseni eh, kyseessä on Nokian laitos. Ja eh, Nokia tosiaankin lähtee mukaan. Tässä oli sellainen toimintamuoto kyseessä, joka oli hyvin mielenkiintoinen. Siinä nuoret, jotka ovat hankalassa tilanteessa, saavat, pääsevät mukaan yrityksen tarjoamiin työpaikkoihin. Onko puheenvuoropyyntöjä, jotka osallistuivat matkalle tai muut? Et tietenkin kannattaa lukea vielä tuo kirjallinen raportti. Sitten 27a-kohta vielä. Ja siinä neuvottelut neuvoston kanssa. Asia koskee asetusta, joka liittyy erityisselvitykseen koskien työvoimakysymyksiä yhteisössä. Tässä esittelijä saa puheenvuoron Tatjana Zanoka. Hän kertoo meille kolmikanta neuvottelusta tänä aamuna. Kyseessä oli toinen kolmikantaneuvottelu. Kiitos puheenjohtaja. Tämä oli menestyksekkäästi hoidettu teidän johdollanne ja me pidimme kiinni parlamentin kannasta, että toinen osa tästä nyt tuosta selvityksestä, joka liittyy tällaisiin ad hoc-malleihin, täytyisi toteuttaa delegoitujen säädösten kautta. Neuvosto taas ei mennyt eteenpäin kompromissien osalta, jotka liittyivät ensimmäiseen kolmikantaneuvotteluun, vaan piti edelleen kiinni siitä, että neuvosto Sä täytyy olla enemmän sanottavaa siinä, mitä liittyy näihin muuttuviin tekijöihin ja niistä, niitä koskevaan luetteloon me olemme sitä mieltä, että nämä ovat erittäin tärkeitä ja meidän pitää voida tutustua niihin ja että niiden asioiden käsittely tapahtua niin kuin muutenkin yleensä on hoidettu tällaisissa sääntelymenettelyissä telekotien säädösten kautta. Mutta tämä vuoropuhelun neuvoston kanssa merkitsenkin sitä, että neuvosto tulee esittelemään Koreperin kokoukselle perjantaina tekstiä, joka toistaa neuvoston kannan, joihin, niin että se on jo, anteeksi, parlamentin kannan joidenkin muutosten kerran. Me siis toivomme kovasti, että perjantaina neuvosto tästä pääsee yksimielisyyteen. Muussa tapauksessa meillä ei sitten ole ensimmäisen käsittelyn sopimusta. Haluaisin myöskin korostaa erästä toista näkemyseroa. Tämä liittyy joka liittyy erääseen lausekkeeseen, joka liittyy siihen, että jos Euroopan tilastollinen kokous ei, ei esitellä mitään lausunto, niin ei synny näitä indikaattoreita. Ja nyt ollaan kuitenkin puuttumaan tähän esitykseen. Me siis toivomme, että perjantaina päästään tästä asiasta neuvostossa yksimielisyyteen ja voidaan sitten katsoa, miten asiassa päästään eteenpäin. Kiitos. Sorry, <laughs> but, yeah. Merci beaucoup. Kiitoksia. Niin kuin ymmärsitte, kyseessä on komitologiaan liittyvä tilanne. Parlamentti on saanut jälleen kerran hiukan kovistella ja osoittaa, että ei ollut minkäännäköistä syytä muuttaa oikeusperustaa. Tässä ei otettu muutta sopimusta huomioon pitää kuunnella myös Euroopan parlamenttia, koska nämä ovat erityisesti näitä peruskysymyksiä, mutta tässä oli eh, tiukka aamupäivä, mutta sitten palattiin taas järkevälle linjalle ja tämä asia viedään nyt varmasti kirjallista menettelyä käyttäen päätökseen perjantaihin mennessä. Ja me voimme tästä sitten antaa kantamme seuraavana seuraavan kokouksen aikana tammikuussa. Kiitoksia esittelijälle. Ja nyt voimme mennä sitten viimeiseen esityslistakohtaan. Ja siinä tarkastelemme neuvotteluja tai valmisteluja, neuvotteluvalmisteluja neuvoston kanssa Siinä on 97, 71 lähetetty työntekijät ja tästä esittelijälle puheenvuoro Jutta Einska. Ja tässä oli kaksi suurlähetiläistä paikalla Liettuan ja Kreikan edustajina ja komission jäsen tuli myös tästä esittelijälle puheenvuoro. Dziękuję Pani mm, Przewodnicząca. Mm, jak Państwo zapewne wiedzą, 9 grudnia... Kiitos, niin kuin tiedätte. 9. joulukuuta neuvosto hyväksyi kantansa työntekijöiden lähettämisestä, lähetetyistä työntekijöistä. Kyse on direktiivin täytäntöönpanosta. Aivan niin kuin puheenjohtaja korosti, Olemme nyt pitäneet ensimmäisen kokouksemme. Nyt ei vielä ole kyse varsinaisista neuvotteluista, vaan pikemminkin valmistelevista toimenpiteistä. Suurlähettiläät ja Liettuan tiimi osallistuivat tähän kokoukseen ja siis myös Kreikan suurlähettiläs oli paikalla. Tässä kokouksessa käsittelimme aivan erityisesti työskentelymetodia ja sovimme esityslistasta työllemme. Ohjelmassa on nyt kuusi kokousta ja kaksi lisäkokousta, jotka saattavat olla tarpeen. Tiedän, että varmaan, että sekä neuvostossa että parlamentissa tämä artikla on kiistanalainen. Neuvoston kanta ei ole vieläkään, vielä kovinkaan vankalla pohjalla, joten neuvottelut varmasti ovat vaikeat. Artikla 1, 4 ja 5 tulevat käsittelyyn ensimmäisessä kokouksessa. Kyseessä ovat määritelmät, yhteystoimisto parempi tiedonsaanti. Nämä ovat niitä aiheita, joita käsitellään. Sitten artikla 5. Meidän ehdotuksemme laajennukseksi voi olla ongelmallinen, koska toistaiseksi neuvosto ei tällaista mekanismia suunnittele, kun kyse on työntekijöiden lähettämisestä. Toinen kokous käsittelee artiklaa kolme. Tässä kyseessä on se, että toimitaan niin, että olemassa olevia sääntöjä ei väärinkäytetä ja väärinkäytöksiä lähettämisessä ei tapahdu. Tässäkin kyseessä ovat vaikeat neuvottelut. Neuvo- neuvosto voi olla vastentahtoinen lisäämään tähän äh, meidän ehdottamia lisäseikkoja. Ennen kaikkea, jos neuvosto ei ole voinut tällaisia ennakoida. Ongelmalliseksi tulee se, miten nämä ongelmat sitten ratkaistaan, jos äh, ehdotukset eivät ole sehkeitä. Sitten artikla 6, keskinäinen apu, ja artikla 7, jäsenvaltioiden rooli toiminta, yrityksen toimintamaassa. Jos muistatte, niin mehän muutimme tätä artiklaa valiokunnassamme. Nyt tämä artikla koskee ainoastaan sitä maata, josta työntekijät tulevat. Me olemme todenneet, että ne maat, jotka lähettävät ja työntekijöitä eivät ole niinkään kiinnostuneita yhteistyöstä tässä aiheessa, joten tätä artiklaa on muutettu. Olemme myös muuttaneet määräyksiä valvonnan osalta. Artikla 8 ja tukitoimet, artikla 18 ja 19 liittyvät IMI-järjestelmään, eli sisämarkkinatietoihin. Tässäkin kohdassa on odotettavissa ongelmia. Sitten kiistanalainen artikla. Olettaisin, että neuvottelut tulevat olemaan todella kiihkeitä IMI-järjestelmän käytön osalta. Neuvosto katsoo, että tällainen vertailu jäsenvaltioiden välillä tulisi olla pakollista ja me ehdotamme vapaaehtoista järjestelmää. Me haluaisimme keskittyä kahdenvälisiin sopimuksiin. Sitten neljäs ja viides kokous haluamme siellä käsitellä lukua 4, artiklaa 9, valvontatoimet, seuranta ja artikla 10, tarkastukset. Luku 5, täytäntöönpano, 11, puolestaan liittyy sanktioihin ja valituksiin, artikla 12 liittyy solidaariseen velvollisuuteen vastuuseen. Nämä kokoukset varmasti tulevat olemaan ongelmallisempia, koska artiklat, ja, artiklat 9 ja 12 ovat kaikista kiistanalaisempia sekä parlamentissa että neuvostossa. Mutta luotamme kuitenkin siihen, että saamme eh, menestyksekään lopputuloksen, koska neuvosto haluaa saattaa työn päätökseen ennen kuin parlamentin kausi loppuu. Kuudes kokous käytetään luvun 6 käsittelemiseen. Rajat ylittävä yhteistyö, sanktiot, seuraamukset, artiklat 13-16. Artikla 17, 20 ja 23 tulevat niin ikään esille. Uskon, että tässä työssä tulee esille se, täytyykö Jorantosan kappaleita työstää vai Tuleeko tämä työ sitten esille vasta artikloiden käsittelyn jälkeen? On mahdollista, että tarvitsemme lisäkeskusteluja artiklasta 13. Tässähän kyseessä ovat sosiaaliset toimet ja sosiaalimaksut. Tämä on neuvostossa ongelmallista. Ja artikla 14 liittyy parlamentin tarkistukseen. se ei saanut myönteistä vastaanottoa neuvostossa, mutta tämä vielä nostetaan esille keskusteluissa. Tässä toistaiseksi kaikki. Katson, että kaikki osallistujat vuoropuhelussa ovat valmiita tekemään muutoksia, jos ne ovat tarpeen. Euh, Kiitoksia kovasti esittelijälle. Ainoastaan yksi kohta, jolla täydentäisin nyt tätä alustusta. Ensinnäkin äh, meillä on kolmen kielenä äh, valikoima, ähm, ranska, englanti äh, ja hollanti. Puola, ranska ja englanti siis olivat nämä kielet. Ja sanoisin vielä, että mahdollisimman pitkälle tässä yritetään joustaa emmekä voi aivan loppuun asti välttämättä taata, että meillä on äh, tulkkauspalvelut, mutta meillä on äh, hyvin vähän aikaa. Tällaiset äh, hyvin rajoitetut menettelyt. Niinpä haluamme keskittyä nimenomaan hankalimpiin artikloihin ja kolmikanta neuvottelu, joka pidetään ilman lähettilästä. Siellä on nämä varamies paikalla silloin äh, lähdemme keskustelemaan kolmesta, yhdeksästä ja kahdesta toista. Eurooppa-parlamentti antaa oman kantansa ja on sitä mieltä, että nyt äh, kun neuvotellaan äh, artiklasta kolme, niin me voisimme ehkä muuttaa järjestystä ja keskittyä nimenomaan hankaluuksiin, mutta emme heti aluksi halunneet näin tehdä ja haluaisimme onnistua. Ja jos tämä ei muuten onnistu, niin äh, tärkeää tässä saada aikaan äh, artiklasta kolme sopimus. Ja onko vielä muita puheenvuoropyyntöjä, äh, kommentteja tähän asiaan? Ja sitten me olemmekin päässeet esityslistan loppuun. Seuraava kokous meillä on valiokunnassamme 9. tammikuuta 9.12.30, eh, mutta ei kannata heti lähteä, vaan meillä on komission jäsen paikalla ulkopuolelle. Voimme eh, päättää 2013 vuoden työskentelymme. Meillä oli paljon töitä, varmasti kaikki sen muistavat. Kiitoksia. Näemme aivan pian ulkopuolella.